Okay, dear colleagues, good morning. Um, uh, I... Sitten kohdassa viisi puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla on ilmoitus kyllä, mutta halusinkin ehkä toivottaa tervetulleeksi entiset, sen kollegamme herra Klintsin. Tervetuloa takaisin. Kuten tiedätte, tuli uudestaan parlamentin jäseneksi ja tähän valiokuntaan. Mukava nähdä sinua, sinua takaisin. Sitten toimijoiden väliset neuvottelut, no ei puhuta tästä nyt. Meillä on vielä avoimena kysymys, kysymyksenä rahanpesun vastainen toiminta, mutta toivottavasti siitäkin on kohta hyviä uutisia. Ei kylläkään vielä, täällä kyllä. Joten mennään kohtaan seitsemän. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtajan ja komissaarin, joka on vastuussa rahoituspalveluista, päämarkkinaunionista. Valdis Dobrovskis, tervetuloa. Tämä on kolmas viimeinen jäsentynyt vuoropuhelu teidän kanssanne tänä vuonna. Hän on tässä erityisesti on siis vastuussa rahoitus vaka- vakaudesta ja niin edelleen. Ja tietenkin keskitymme juuri tähän kysymykseen, mutta vapaasti voitte kyllä esittää, kuten aina, muitakin kysymyksiä. Kuten tiedätte, komissio hiljattain on esitellyt kunnianhimoisen tiedonannon pankkiunionista. Hän esittelee pakko paketin talous- ja rahaliitosta. On aloitettu kuuleminen äh, järjestämättömistä lainoista, NPL-lainoista. Ja sitten on toinen paketti tulee, tulossa uusista toisista toimenpiteistä ensi kuussa. Tärkeä ajankohta lainsäädännöllisesti yritetään viedä loppuun eri raisia hyvin tärkeitä lainsäädäntöehdotuksia ja käsitellä ongelmia, joita rahoitusjärjestelmässämme on. Nehän ovat tietysti on hyvin tiedossa, että hiljattain olemme tehneet tärkeitä lainsäädäntöehdotuksia yleiseurooppista eläketuotteista ja niin edelleen. Ja ensi kuukaudet ovat todella työntäyteisiä lainsäädännön kannalta katsottuna. Tässä varmasti jotakin unohtuikin. Vielä tällaiset rahoitusalan yritykset tulevat käsittelyyn. Onkin todella hyödyllistä, että aloitamme tämän ratkaisevan tärkeän työvaiheen Valdis Dombrovskisin kanssa. Ole hyvä. Mr. Chair, honorable, uh, Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin kiitoksia tästä kutsusta tulla keskustelemaan siitä, miten rahoitussektoristamme saadaan integroituneempi, vahvempi, kestävämpi. Niin kuin näemme kriisin aikana, hyvin toimiva rahoitussektori on ennakkoedellytys talouden kasvulle, työpaikkojen luomiselle ja sitten kun viimeksi kävimme äh, keskustelua kesäkuussa näistä asioista, Euroopan talouden tilanne on edelleen vain parantunut. Euroopan komissio nyt odottaa, että kasvamme 2,6 prosentilla tänä vuonna ja budjettivaje yhteen 1,1 prosentin vajoisuutensa BKT ja yhdeksän vuoteen koskaan työttömyys ei ole ollut alempana, joten tämä trendi on rohkaiseva kyllä, mutta taloutta tavoitteemme edessä on edelläkin haasteita. Julkinen, yksityinen velka on vielä korkealla tasolla, eikä ole vielä tarpeeksi pitkiä, pitkän aikavälin sijoituksia tarpeeksi. Meidän pitää saavuttaa kestävää, osallistavaa, kattua, kasvua ja vieläkin on puutteita, mitä tulee rahoitusjärjestelmän kestävyyteen kuten puheenjohtaja Juncker teki selväksi, meidän pitää vahvistaa yhtenäisvaluuttaa, ajatellen eh, eh, on odottamattomia haasteita ja sitten pankkiunioni, pääomarkkinoinnin kaksi tärkeää hanketta voivat auttaa meitä saavuttamaan tämän tavoitteen, kun edelleen integroimme rahoitusmarkkinoita. Tämä auttaisi kant kestämään shokkeja, jakamaan riskejä ja suojelemaan veron maksajat, että joutuu maksamaan pankkisektorin virheistä ja ja pyrimme vahvistamaan tietenkin emua. Haasteenamme on käyttää tämänhetkisiä mahdollisuuksia, jotta voimme viedä loppuun sen, minkä sanoimme tekevämme, ja parlamentti on tässä ratkaisevan tärkeässä roolissa joten haluaisin keskustella teidän kanssanne kolmesta avaintavoitteesta kauden loppuun asti. Ensinnäkin viedään loppuun pankkiunioni ja sitten puitteet pankkisektorille toiseksi nopeutetaan pääomamarkkinaunionin kehittämistä ja kolmanneksi otetaan huomioon uuden tyyppinen rahoitus, fintech-rahoitus ja kestävä rahoitus. Aloitan pankkisektorista. Me olemme jo kulkeneet pitkän tien, siltikin vielä on puuttuva kolmas pilari pankkiunionissa Euroopan talletusvakuusjärjestelmä. Lokakuun tiedonannossamme esittelimme ajatuksiamme, miten voitaisiin saada yhteisymmärrys näistä avainkysymyksistä pankkiunionin asiassa. Olen korostanut aikaisemmin, että Edisin kohdalla alkuperäinen ehdotuksemme 2015 edelleenkin on pöydällä, mutta me olemme nähneet, että viimeisen kahden vuoden aikana edistys on ollut hidasta, joten me toivomme, että komission tiedonanto antaa uutta vauhtia, että löydetään kompromissi ja voidaan viedä loppuun sopimus vielä tällä vaalikaudella. Rinnakkaisesti meidän pitää edelleen vähentää riskejä pankkisektorilla ja meidän marraskuun 16 paketti tässä on joukko toimenpiteitä, jotta otetaan huomioon kansalliset, kansainväliset standardit ja vähennetään, vähennetään riskejä EU-ssa. Haluaisin onnitella esittelyitä, kun Hökmark ja Siimosta ja sitä poliittisesta sopimuksesta koskien pankkivelkoja hierarkista kansaa IFRS 9 ja la- laajoista asiakasriskirajoituksista ja toivon, että keskustelut muusta loppuosasta paketista viedään loppuun nopeasti mitä poliittinen sopimus voidaan saavuttaa mahdollisimman nopeasti. Meidän täytyy myös nopeuttaa trendiä, vähentää näitä järjestämättömiä lainoja ja tätä emme halua uuden kannan syntyvän, joten ensi keväänä esittelemme joukon toimenpiteitä tältä pohjalta. Muun muassa mukana on tarkka suunnitelma kansallista omaisuudenhoitolaitoksista ja mahdollisista toimista koskien uusia lainoja josta voi tulla huonoilla. Tämä liittyy myös 2016 ehdotukseemme, kun tämä liittyy toiseen mahdollisuuteen maatuuden yrittäjille. Tämän esitteli kollegan Jourova. Toivottavasti tämän tästäkin löydetään nopeasti yhteisymmärrys ja sopimus. Tarkastelemme myös käytännön ratkaisuja miten pankit päästävät eroon valtioyhteyksistään. Tässä yhteydessä seuraamme tarkasti Euroopan järjestelmäriskikomitean työtä koskien eh, valtioiden joukkolain vakuudellisia arvopapereita. Me haluamme viedä loppuun se, minkä olemme luvanneet ja viedä loppuun pankkiunionin reaalisessa hengessä. Tämä työ on osa prioriteetteja. Me voimme vahvistaa talous- ja rahaliittoa ja teemme läheistä yhteistyötä komissiokollegion kanssa ja esittelemme, esittelemme ehdotuksia 6. joulukuuta. Yksi näistä aloitteista, joita tarkastelemme, liittyy Euroopan vakausmekanismiin. Se voitaisiin muuttaa unionirakenteeksi ja sitten uusi tapahta yhteiselle kriisinratkaisurahastolle. Tämä on myös tärkeä asia pankkiunionin kannalta. Sitten, sitten teemme työtä pankkisektorin kanssa, mutta sen lisäksi pitää varmistaa, että säännöt, jotka liittyvät johdannaisiin, sopivat tilanteeseen. Aivan erityisesti keskusvastapuolet, CCP, ovat sy- systeeminen riski rahoitussektorilla ja niiden merkitys vain kasvaa. Me olemme esittäneet kolme ehdotusta. Johdannaismarkkinoista voimme vahvistaa rahoitusvakautta pyrimme välttämään uudenlaista sirpaloitumista ja kustannuksia, joten odotan mielenkiinnolla yhteistyön esittelyiden kanssa näissä kysymyksissä. Kay Winburn, Jakob von Weisberger keskusvastapuolista ja kriisiratkaisusta ja äh, sitten Bernard Lange Emiristä ja sitten CCP-valvonnasta myös. Luotamme tässä teidän tukeen, jotta voimme edistyä näissä kysymyksissä nopeasti. Nyt käsittelisin pääomamarkkinaunionia. Komissio tekee työtä täydellä vauhdilla, pyrkii luomaan oikeat olosuhteet, jotta rahoitus löytää tiensä reaalitalouteen ja Brexit tarkoittaa sitä, että muu EU-talouksen täytyy edistää nopeammin pääomarkkinaunionin hanketta. Me olemme jo nyt saaneet aikaan kaksi kolmasosaa alkuperäisestä 2015 toimintasuunnitelmasta. Viime kuussa Euroopan parlamentti äänesti täysistunnossa ja hyväksyi uusia sääntöjä yksinkertaisesta avoimesta standardoidusta arvopaperistamista, arvopaperistamisesta 2019 puolessa välissä tulee uusia sääntöjä pyritään yksinkertaistamaan esitteitä meidän pitäisi tehdä yhdessä työtä tulevan puolitoista vuoden aikana ja, ja olla kunnianhimoisia ja integroida pääomamarkkinoita. Pitää kiinnittää huomiota kuluttajina, antaa heille enemmän valinnanvaraa ja paremmin käyttöön eh, vähittäisrahoituspalveluita. Kesäkuussa ehdotimme EU-merkintää, että voimme kehittää yleiseurooppalaisen eh, eläketuotteen, PEP-tuotteen. Kuluttajat hyötyisivät yksinkertaisista tuotteista, johon liittyy vahva suojelu, pitäisi vapauttaa säästöjä ja käyttää niitä tehokkaammin hyväksi. Tämä olisi tällainen tuote, joka täydentäisi olemassa olevia eläkkeitä, joten olen tyytyväinen sitoumuksesta, jota esittelijä Intveld on tästä asiasta esittänyt, osoittanut. Sitten toinen esimerkki liittyy rajat ylittäviin maksuihin maksuihin, koskien tietysti e- EU-ulkopuolisia maita. Komissio on ehdottanut uusia sääntöjä tai ehdottaa uusia sääntöjä ensi vuoden alussa. Pyritään varmistamaan, että rajansiirto sujuu ja voidaan käyttää myös lomilla ulkopuolella ulkomailla. Tässä parlamentti on tukenut meitä Ludvigsonin mietinnön muodossa. Sitten kolmanneksi teemme tuota ehdotuksen parissa ensi vuonna, jotta vähennettäisiin esteitä rajat rahoituksen myöntämisestä. Kansalaiset voisivat käyttää tällaista rahoitusmahdollisuutta ilman, että ilman, että on investointisuojaa. Ja kun me tässä meidän pitää keskittyä valvontaan, hiljattain ehdotimme jo kohdennettuja muutoksia siihen, miten rahoitetaan Euroopan valvontaviranomaisten toimintaa. Meidän pitää varmistaa, että heillä on kunnon resurssit, joita edistää äh, hankkeita, jotta voi tarttua uusiin riskeisiin ja haasteisiin. Tässä pyritään myös varmistamaan, että päätökset, päätöksiä valvotaan ja täytäntöönpanon asianmukaisella tavalla ja otetaan huomioon toisellisuusperiaate. Ehdotamme tässä mielessä, että laajennetaan suoraan Euroopan valvontaa tietyillä kohdennetuilla alueille pelkästään. Sitten vielä lopuksi ensi vuoden alussa tulemme tekemään EUn puiteehdotuksen katetuista joukkolainoista tässä käytetään esimerkkinä toimivia no, kansallisia markkinaesimerkkejä. Tässä on vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä olemme tekemässä ja tarkoituksenamme on löytää oikeat olosuhteet ja kannustimet 2019 mennessä. Tässä luotamme myös Euroopan parlamentin tukeen. Lopuksi käsittelisin tulevia haasteita ja mahdollisuuksia, esimerkiksi rahoitusteknologian syntyminen ja kestävä rahoitus. Euroopan rahoitusteollisuudelle se on relevantti. Ajatellen tulevaisuuden trendejä, meidän pitää alkaa valmistautua jo nyt. Mitä tulee raho- rahoitusteknologiaan, Eurooppa on hyvässä asemassa, siitä voi tulla globaali toimija. Tässä tarvitaan johdonmukaista sääntelyä ja sopivaa valvontaa fintech-markkinoilla koko sisämarkkinoilla komissio tekee fintech-toimintasuunnitelmaa laatii suunnitelma ensi vuoden alussa. Haluaisimme lainsäädäntöä EU-ssa, jotta voimme käyttää joukkorahoitusta hyväksemme. Muun muassa olemme ryhtyneet edistämään myös digitaalisia maksuja. Euroopassa tulevina päivinä komissio tulee ehdottamaan standardeja, miten voidaan täytäntöönpanna maksupalveludirektiiviä. Tämä perustuu läheiseen konsultaatioon sidosryhmien kanssa. Pyrimme vahvistamaan turvallisuutta verkkomaksuissa ja varmistamaan, että asiakastunnistaminen toteutuu ja on tietyt kynnykset käytössä. Näin on jo tilanne joissakin EU-maissa ja me annamme turvallisen ympäristön, että voidaan kehittää uusia digitaalisia palvelu, maksupalveluita, joita fintech-yritykset ja pankit tarjoavat. Ensimmäiset standardit liittyvät luotettavaan pankkien fintech-tiedottamiseen. Tähän liittyy myös asiakkaan suostumuskysymykset, mitä tulee sitten ilmastonmuutoskysymyksiin ja saadaan aikaan siirtymä vähähiilisyyteen. Tämä on iso haaste ja myös tilaisuus meidän rahoitussektorillemme. Kun tuota, jos tuota saadaan aikaan oikeat olosuhteet, EUsta voi tulla magneetti vihreille investoinneille ja näissä voi johtaa tietä globaalisti ajatellen kestäviä projekteja yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tämä on avainkysymys tulevassa huippukokouksessa, kun puhutaan ilmastokysymysten rahoittamisesta Pariisissa. Silloin korkean tason asiantuntijamme antavat viimeisen raporttinsa asiasta ensi vuoden alussa. Sen suositukseen tukeutuen komissio tulee esittämään toimintasuunnitelman kestävästä vihreästä rahoituksesta myös ensi vuoden alkupuolella. Joten hyvät parlamentin jäsenet, ja pääomamarkkinaunioni auttavat meitä rakentamaan kestävää integroitunutta rahoitusjärjestelmää, josta sekä kansalaiset että yritykset hyötyvät luotan tässä Euroopan parlamenttiin, jotta voimme todellakin edistyä asiassa tulevina kuukausina, jotta voimme viedä loppuun tämän tärkeän työn vielä tällä vaalikaudella. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitos uh, varapuheenjohtaja Dombrovskis. Kuten kollegat kuulivat, tässä oli paljon tarjolla, paljon aiheita keskusteltava. Yksi, jonka te mainitsitte tästä maksupalveludirektiivi kakkosesta. Me, meillä on tänään siitä kuuleminen tämän vuoropuhelun jälkeen, mutta käydäänpä keskusteluun. Ensimmäinen puhuja on edustaja Sanders. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa varapuheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää teitä siitä, että olette tänä aamuna kanssamme keskustelemaan asioista ja haluan myös kertoa, kuinka iloinen olen näistä kunnianhimoista sanoista, kun puhutaan pankkiunionista ja pääomamarkkinoista. On hyvin kunnianhimoiset tavoitteet. Toivottavasti voimme jatkaa hyvää yhteistyötä tulevina kuukausina. Minä haluaisin esittää teille kaksi kysymystä. Ensimmäinen keskittyy investoiviin yrityksiin komissio aikoo ehdottaa uudistusta vakavaraisuusjärjestelmään näille investoiville yrityksille, kun otetaan huomioon, että suurin osa näistä yrityksistä ovat tänä päivänä sijoittuneet yhdistyneeseen kuningaskuntaan, eikö pitäisi nyt hyötyä tästä lainsäädäntöehdotuksesta, että voitaisiin saman tien tarkistaa niitä yhdenvertaisuusmääräyksiä, jotka puhuu, liittyvät rahoitusinstrumentteihin, joiden avulla ulkomaiset yritykset voivat tarjota investointipalveluja EUlle. Tämä määräys on tänä päivänä aika epämääräinen ja staattinen ja sen avulla ei voida hallinnoida erilaisia sääntömääräisesti esiintyviä riskejä. Ja sen takia minä toivoisin, että voitaisiin paremmin ottaa huomioon asiakkaiden suojelu. Tämä oli minun ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys liittyy yhteis crowdfundingiin. On aikomus tehdä lainsäädäntöehdotus osallistuvasta, osallistavasta investoinnista, eli yritykset voivat tarjota palvelujaan niiden määräysten mukaan, jotka liittyvät myös MIFI-asetukseen. Haluaisin tietää, mitä ratkaisuja komissio suunnittelee, jotta olisi enemmän harmonisointia eu tasolla ja näin ollen yrityksillä olisi mahdollisuus tarjota palvelujaan rajat ylittävällä tavalla. okay. uh, thank you very much for those. Kiitos näistä kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys sitä, että uudelleen tarkastettaisiin ja valottaisiin näitä investointiyrityksiä. Tämä on äh, käynnissä tämän uudelleen tarkastelu. Nämä äh, säännöt on määritelty asetuksessa ja direktiivissä – ja ne no, koskevat lähinnä pankkeja ja komissio Mielestäni tämä ei koske suurta osaa investointiyrityksiä. Ne siis sellaiset, jotka eivät ole järjestelmän kannalta tärkeitä, vaan ne ovat enemmänkin räätälöityjä omiin bisnesmalleihinsa ja niiden kohdalla meidän täytyisi pyrkiä kattamaan hyvällä tavalla riskit ja huomioida myös kilpailutilanne markkinoilla. Ja johtuen niiden koosta ja niiden yhteyksistä muihin tärkeisiin investointiyrityksiin, niiden tulisi vakavaraisuusdirektiivin ja äh, että tämä huomioidaan myös yhteisessä valvontamekanismissa pankkiyksiköissä. Sitten jos katselemme tätä kysymystänne äh, MIFIDistä, tätä me arvioimme tällä hetkellä. Tämä asia on käsittelyssä valmisteltavana ja lähdemme tässä meidän työasiakirjamme pohjalta. Mehän siinä esitimme äh, mitä tulee vastaavuuksiin, me haluamme äh, hyväksyä tällaisia vastaavuuspäätöksiä tärkeimmillä oikeusalueilla. Ja tämä tulee 3. tammikuuta ensi vuoden. ja sitten teemme tällaisia vastaavuuspäätöksiä suhteessa USAhan ja Sveitsiin ja rinnakkain äh, selvitämme Esman kanssa äh, tämän kattavuutta äh, liittyen ei eta osakkeisiin. Eli meidän täytyy viedä nämä valmistelut vielä päätökseen. Ja sitten vielä kysymys joukkorahoituksesta. Väliarvioinnissaan äh, komissio tulee esittämään lainsäädäntöehdotuksen yleiseurooppalaiseksi kehykseksi joukkorahoitukselle ja tämä tapahtuu vuoden ensimmäisellä neljäksellä. Ja nämä ongelmat, joita on identifiointu fintekissä, tässä väliarvioinnissa niin on esimerkiksi mark markkinoiden sirpaloituminen ja vaikeata toimia EUn tasolla ja sen lisäksi myös toki näiden joukkorahoitusalustojen luotettavuus on kysymys. Joten joukkorahoituksen pitäisi voida paremmin toimia rajat ylittävästi ja käyttää paremmin yhtenäismarkkinoiden potentiaalia. Tavoitteena tulee olla, että keskitymme siihen, että pyrimme tukemaan näitä alustoja kasvamaan rajat ylittävästi niin, että näitä voitaisiin käyttää koko EU:ssa ilman, että se tarvitsisi mitään erityistä lupamenettelyä yksittäisistä jäsenvaltioista. Kiitos. Beres. Kiitos sitten Pervanche Beres. Kiitos komission jäsen. Kun puhumme lainsäädäntöasiakirjoista, joita olemme vieneet läpi pääomamarkkinoiden puitteissa on teksti olemassa äh, rahastosta, joka astuu voimaan 21. heinäkuuta ensi vuonna. Ainakin niiden sitoumusten mukaan, joita tehtiin G20-kokouksessa, jossa puhutaan vakausneuvostossa, jotta voitaisiin välttää äh, riskejä. Tässä tapauksessa te varmasti muittaisitte, me pyrimme rajaamaan näiden, näiden rahastojen varat, joilla me pyrimme rajaamaan maksuvalmiu, likviditeetin, joka jotka ovat nyt viime aikoina taipuvaisina supist, taipuvaisia supistumaan aivan äkillisesti. Pitääkö pitääkö meidän pitää muuttaa nämä rahastot hyvin heikkoon vaihtuvuuteen, heikon vaihtuvuuteen omaaviin rahastoihin. Minusta kuitenkin vaikuttaa siltä, että markkinakäytännöt, jotka ovat muuttuneet monissa jäsenmaissa, tietävät tämän share cancelling-ilmiön. Se tarkoittaa sitä, että Sina pyrkii keinotekoisesti säilyttämään vakaus, vakaustilanteen, kun puhutaan tästä tuota value per share, jossa on kyse negatiivisesta tuotteesta, eli silloin ei haluta muuttaa tätä vinaksi. Hyvä puheenjohtaja, ehkä tämähän on kaiken tekstin hengen vastaista tämä, jonka yhteislainsäätäjät ovat hyväksyneet. Eikö tästä tule uudestaan rahoitusta epävakauttava tekijä? Meidän pitäisi toimia yhteismiössä SMAPin kanssa. Se tarkoittaa sitä, että nämä, tätä tekstiä ei voida toteuttaa niin kuin lainsäätäjät olivat halunneet, jos me annamme valtuudet Elvinal-mallissa, jota me halusimme, jonka me halusimme poistaa tässä Sinab-mallissa. Tällä tavalla me haittaamme avoimuutta ja lainsäädännössä haluttua likviditeettiä, eli meidän pitäisi saada myös komission toiminta uskottavaksi, eikä saada mitään tämmöistä shadow banking varjotoimintaa kasvamaan enemmän. Uh, okay. Uh, um, uh, thank you for this question. So on uh, money uh, market... Uh, Rahamarkkinarahastoista tietenkin olemme valmiita tarkastelemaan tätä kysymystä, jonka otitte esille. Meidän ymmärrämme, että poliittinen yhteisymmärrys, joka saavutettiin, on nyt varmistettu, joten pysyvän nettoarvon rahastot ovat mahdollisia, eikä voida kiertää sääntöjä enää. Mutta niin kuin sanoin, voimme todellakin tarkastella tätä asiaa yksityiskohtaisemmin ja palata sitten ja kertoa teille tarkemmin. No, tehdään ihan nopeasti näin. Tämä oli viimeinen osa kysymystäni. Niin mutta minkä muun ehdotuksen aiotte tehdä, että voidaan toimia varjopankkitoimintaa vastaan? Tämähän oli vasta ensimmäinen askel. On. Niin. Varjopankkitoimin sektorista me arvioimme riskejä joita liittyy näihin uusiin käytäntöihin tai tällaisiin lainat, joka ei ole pankkien antama lainaa, ja olemme valmiit tarttumaan näihin kysymyksiin asianmukaisella tavalla. Thank you, Kay Swinburne. Kiitos sitten Kay Swinburne. Thank you. Kiitos. Kiitos varapuheenjohtaja, että olette paikalla täällä. Haluaisin kiittää teidän tiimiänne NEFET-tiimiä varsinkin, joka on tehnyt eh, niin kovasti töitä, jotta saataisiin 3. tammikuuta täytäntöönpano. Meitä, meillä on esitetty paljon eh, eh, kyselyitä ja tiedämme, että teidän tiiminne työskentelee todella kovasti, että saisitte hoidettua nämä asiat niin, että täytäntöönpanopäivä pitäisi. Haluaisin kuitenkin puhua joistain epäjohdonmukaisuuksista, joita on nähtävissä varsinkin CMI-projektissa, jossa on kaksi tällaista lippulaiva-projektia. Ja minä itse olin mukana näissä asioissa trilogissa. Mietimme juuri sitä, että kuinka paljon aikaa meni tällaisiin yksityiskohtiin ja, ja, ja sitten tavallaan ne ovat epäjohdonmukaisia jo ennen kuin niitä on edes täytäntöön panta. Ja mitä tulee näihin sekurisaatioon, arvopaperistamiseen STS-säätelyssä. Ja haluaisin ottaa myös toisen mukaisuuden esiin, jossa käytettiin erittäin paljon aikaa tähän esiteasetukseen, äh, jossa pyrittiin äh, huomioimaan äh, se, miten ESMA tätä hallinnoi. Ja tämä oli minun mielestäni todella suuri pettymys. Eli tässä on nähtävissä jo ristiriitaisuuksia siihen, mitä me olemme päättäneet. Eli tarkoitus oli se, että saadaan aikaan vakautta ja tiukat ja hyvät säännöt se on hyvin tärkeää ja sen vuoksi tässä on ongelma, että me emme huomioi sellaisia päätöksiä, jotka on asioissa jo tehty tai viety päätökseen. Ja nämä epäjohdonmukaisuudet äh, ovat äh, nyt äh, kaivaneet maata CMI-projektin alta. Onko tämä komission mielestä ongelma ja kannattaako tähän puuttua? Uh, uh, Ensinnäkin luonnollisesti ja me täysin tämän ymmär- äh, tarpeen johdonmukaisuudesta eri rahoitussektorisääntelyn osien välillä. Joten jos aivan erityisesti kiinnitämme huomiota arvopaperistamiseen ja mm, special purpose-yksiköihin, Emir ei kyseenalaistanut sitä, miten näitä kohdellaan kun tehdään YSL-arvopaperistamista. Tästä on jo sovittu arvopaperistamisasetuksen yhteydessä, joten huolimatta vastapuolen luokittelusta Emirissä saatiin aikaan yhteisymmärrys arvopaperistamisasetuksen yhteydessä ja OCT-johdannaista, käytetään arvopaperistamisessa, mitä, jotta voidaan suojautua ulkomaisilta riskiltä. Tämä ei kuitenkaan liity lakisääteiseen selvitykseen, mitä tulee sitten marginaaleihin, vakuuksiin. Tässä täsmennetään kynnykset ja minkä tyyppisiä vakuuksia tarvitaan. Ymmärrän kyllä, että tähän liittyy kysymys SSP, pitäisikö tämä nähdä rahoituksella vai ei rahoituksella vastapuolena, ja tätä tällä hetkellä juuri käsitellään ja siitä keskustellaan neuvostossa, ja olemme avoimia käymään tätä keskustelua myös parlamentin kanssa. Kiitoksia. Thank you. Uh, now Kiitos. Eh, uusi jäsen, tervetuloa. Eh, Karoliina Naktegaal. And thank you also to Mr. Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitos komission jäsen Dombrovskisille, että hän on täällä. Ja kuten edeltäjäni tällä paikalla, minäkin olen kiinnostunut fintechistä, rahoitusteknologiasta. Finanssisektorilla on paljon uusia äh, teknologioita, kuten esimerkiksi äh, äh, pilvipalvelut ja tässä minusta, ja, ja keinoäly, minusta tämä on nyt erittäin tärkeää niin, että voidaan taloudellisesti ottaa kaikki mukaan ja huomioida myös palvelualustat ja rahoituslaitokset. Nämä mahdollisesti mahdollisuudet liittyvät myös tiettyihin uhkiin, kyberuhjiin. Ja jos luotamme enemmän ja enemmän algoritmeihin, pilviin, niin me luomme uuden riskin taloudelliselle vakoudelle. Ja kun me puhumme samanaikaisesti valvonnasta ja kriisinratkaisusta ja muista, ja teidän henkilökuntanne tekee tällä hetkellä tai laatii tätä fintech-toimintasuunnitelmaa, jonka te mainitsitte, niin yksi osa tässä valiokunnassa, mitä me teemme, on se, että haluamme taata rahoitusvakauden, talousvakauden. Ja haluamme tietää, miten te integroitte nämä uhat liittyen kyberturvallisuuteen kaikkiin näihin ehdotuksiin. Ja toinen kysymykseni, jos komissio on valmi, onko komissio valmis äh, laatimaan tällaisen kat, kattavan arvion siitä, millä tavalla voidaan eh, huomioida nämä kyberuhat ja samanaikaisesti vähentää mahdolliset riskit kuluttajille ja markkinoille. Kiitos eh, tästä kysymyksestä. Meillä on eh, Fintech Task Force-ryhmä Euroopan komissiossa, joka tarkastelee nimenomaan näitä kehityskulkuja. Eli miten uusi teknologinen kehitys vaikuttaa rahoituspalveluihin, niiden tarjoamiseen ja saman myös se, että minkälaisia uusia riskejä tähän liittyy. Kyberturvallisuus on erittäin tärkeä. Jos me puhumme kyberturvallisuudesta, on huomattava, että tämä ei rajoitu ainoastaan fintekkiin, vaan tämä on haaste myös perinteisille rahoituslaitoksille. Joten turvallisuus liittyy kaikkeen taloudelliseen toimintaan. Ja tässähän on kysymys siitä, että teknologia-yritysten on tarjottava palveluitaan, niiden on huolehdittava kattava IT-riskien hallinnoinnista ja valvonnasta. Mutta tämä on asia, jonka olemme ottaneet yhä enemmän huomioon meidän toimissamme. Kun tarkastelemme erityisesti kehityskulkuja fintekissä, yksi ohjausnuorista, jota käytämme, on teknologia, teknologianeutraalisuus, joten huolimatta mitä teknologiaa käytetään palvelun tarjoamiseen – meidän on yhä vielä varmistettava, vaadittava varovais, varo, varovaisuustakeet ja huolehdittava näistä mekanismeista. Se on yksi niistä asioista, joka on varmistettava. Kiitos. Thank you, uh, Dimitris Papadimoulis. Kiitoksia. Sitten edustaja Papadimoulis. Morning, Mr. Dobrovskis, please. Use your headphones. Hyvää huomenta, Dobrovskis. Käyttäkää kuulokkeita, käytän kreikkaa. Kiitos siitä, että olette tulleet tänne, arvoisa varapuheenjohtaja. Minä haluaisin kysyä teiltä muutama asia, jotka liittyvät luonnollisesti Kreikkaan. Muutama päivä sitten komissio julkaisi <clears throat> ennusteensa Kreikkaa koskien ja niissä on puhuttu noin 2,5 prosentin kasvusta vuodelle 2018-2019, samoin kuin työttömyyden lasku. Näin on ennakoitu. Samanaikaisesti ainakin, kun puhutaan Kreikan talousarviosta, niin se on hyvässä jamassa, koska toimenpiteisiin on ryhdytty, joiden avulla on vähennetty julkisia menoja. Ja ne ovat nyt kantavassa hedelmää. Eli siis budjettivaje on pienentynyt ja samanaikaisesti Kreikan hallitus pystyy antamaan jon tiettyä apua kaikista köyhimmille, kaikista vähävaraisimmille, joita me kutsumme meillä, me kutsumme sitä Kreikassa sosiaaliseksi osingonjaoksi. Ainakin <clears throat> minun saamani tietojen mukaan, arvoisa varapuheenjohtaja Dombrovski, oletteko te sitä mieltä, että tavoitteena on päästä Eurosryhmässä sopuun joulukuussa – ja näin ollen viimeisteillä tätä kolmatta arviokierrosta tammikuussa 2018. Onko tämä tavoite realistinen? Ainakin Kreikan hallituksen mielestä ja komission mielestä on eri, kyse eri varsin tärkeästä tavoitteesta, jotta Kreikka vihdoinkin voisi lopullisesti jättää pois tämän, <clears throat> tämän muistion käsistään kesällä 2018. Uh, okay, uh, on... Kreikasta Totta, Kreikan talous on elpymässä. Tämän No, tämän on vahvistunut syksyn talousennusteemmekin. Odotamme talouden kasvavan jatkossakin työttömyyden laskevan. Mitä tulee finanssipoliittisiin kysymyksiin, Kreikka jopa on ylittänyt finanssipoliittiset tavoitteensa, joten mitä tulee tämän vuoden 1,75 perusylijäämätavoitteeseen BKTstä itse asiassa johtuen tästä liikapero, yliperformanssista hallitus päättikin käyttää osan tästä lisäsosiaalisiin toimenpiteisiin ja tämä lähestymistapa on linjassa meidän yhteisymmärrysmuistiomme kanssa Kreikka tunnusti pääsee kolmen prosentin perus äh, jäämätavoitteeseen niin ensi vuoden. Mainitsitte veronkeruun parannukset. Tämä on todella yksi alueista, joissa teemme läheistä yhteistyötä maan kanssa. Pyrimme myös vahvistamaan verohallintoa antamaan tarvittavaa teknistä apua. Ja kyllä, me jaamme tämän arvionne siitä, että se, että viedään nopeasti loppuun kolmas tarkastelu, se olisi myönteinen signaali siitä, että ohjelma on raiteillaan ja mahdollistaa sen, että Kreikka voi alkaa valmistautua onnistuneesti ohjelman lopettamiseen. En liittäisi mitään erityistä päivämäärää tähän, koska on vielä tiettyjä toimia, jotka täytyy hoitaa, mutta mainitsitte ajankohtana tämän vuoden lopun, ensi vuoden alun. Se on selvästi mahdollista toteutettavaa ja tämä on antava aikataulu, joka meilläkin on mielessä. Kiitos. Good, good news. Uh... Hyvä, hyviä uutisia. Sitten Ernst Urtason. Thank you, Chair, uh, Mr. Vice. Kiitos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Minun ryhmäni on yhä vielä Äh, on huolestunut tästä liian suuri äh, kaatuakseen ongelmasta. On, niin kutsut, on, te, on niin kutsuttuja parannuksia äh, pääomatasoon, mutta tämä tällainen sisäisen mallin benchmark ja samoin kuin arviot, jota on tehty ja akateemikot ovat myös osoittaneet, että tämä ei ole luotettava riskiarviointi. No, meillä on hyvin määritellyt kriisinratkaisuperustelut ja monta kertaa tämän investointipääoman kerääminen on kalliimpaa ja sisältää enemmän riskejä. Ja monta kertaa tilanne äh, on kuitenkin parantunut verrattuna siihen kuin ennen kriisiä. Jos verrataan vuoteen 2014, niin on hyviä todisteita siitä, että äh, Euroopan pankkijärjestelmää on uudistettava. Ja meidän olisi pitänyt jo vuosia sitten tehdä radikaaleja rakennemuutoksia, mutta komission ehdotus oli aivan liian heikko ja siitä myös puuttui halua toimia. Joten kaksi kysymystä. Koska komissio puuttuu tähän elefanttiin posliinikaupassa, too big to fail, ja jos komission mielestä ongelma on jo ratkaistu, ja että te voitte luvata Euroopan kansalaisille, että kansalaisten verorahoja ei käytetä pankkien pelastamiseksi. On, uh, uh, on the first... Ensimmäisestä kysymyksestä. Onko joku pankki liian suuri kaatumaan, too big to fail? On eri tapoja, kuten tiedätte, miten tällaiseen voidaan puuttua. Yksi mahdollisuus on pankin rakenteellinen rakennemuutos ikävä kyllä. Olemme nähneet, tämä on jäänyt vuosiksi jumiin. Parlamentin komission ehdotus hyväksyttiin jo 2014, neuvosto hyväksyi yleistä lähestymistavasta 2015 ja parlamentin puolella tämä asia ei ole sitten edennytkään. Ja tämän takia hiljattain Tämä vedettiin pois tämä ehdotus. Sitten kun ajatellaan näitä vuosia tällä väillä olemme tehneet työtä tarttuaksemme juuri tähän samaan kysymykseen muilla keinoilla mukaan lukien niin, että vahvistamme vakavaraisuusvaatimuksia päävakavaraisuusasetuksen kautta. Olemme esittäneet riskinvähennystoimenpidepakettia viime vuoden marraskuussa. Te mainitsitte sisäiset mallit. Esimerkiksi tämän takia me ehdotimme sitovaa öm, vähimmäisomavaraisuusastetta sisäisten, pankkien sisäisten mallien käytössä, joten selkeästi ymmärrämme tämän ongelman. Ja kuten tiedätte myös Baselin pankkivalvontakomitea käsit, on käsitellyt niin kutsuttua output flooria, eli tuotto, alimmaista, alimmaista tuottoa. On käsitelty riskejä ja herkkyyksiä tässä järjestelmässä. Tähän liittyy tiettyjä kysymysmarkkeja, mutta työ tämän suuntaisesti jatkuu. Ja on muitakin tekijöitä, jotka auttavat vahvistamaan vakautta. Ensinnäkin rahoitusaste, pyritään välttämään epäsuhtia, suhteessa lainat, luotot ja miten tarkastellaan pankin kaupankäyntikirjaa. Ja yksi ehdotuksista, joita te esitätte, tai tai esitimme viime vuonna pankkipaketissamme oli äh, TELAC-säännöt globaalisti merkittäville rahoituslaitoksille, ja tämä juuri palvelee siinä, varmistaa sen, että tehokkaasti voidaan kriisin ratkaista äh, nämä laitokset, jos se olisi tarpeen. Ja Euroopassa menemme pidemmällekin, mitä tulee globaalisti merkittäviin laitoksiin. Meillä on minimivaatimukset koskien omia varoja ja hyväksyttäviä vastuita. MREL-vaatimuksista on kyse. Tämä koskee siis kaikkia pankkeja. On siis joukko elementtejä, jotka ovat jo olemassa, joilla vähennetään riskejä ja puututaan tähän too big to fail kysymykseen muilla keinoin. Ja voin vain toistaa yhteislainsäädännön vetomuksen, mukaan lukien parlamentin vaatimuksen, että nopeasti saataisiin sopimus tässä riskin vähennyspaketissa, joka nyt on juuri pöydällä. Thank you. Honestly was a missed opportunity. Kiitos. No, me olimme siinä mukana, joten emme voi syyttää pelkästään komissiota. Ja kolmen prosentin vastaavuus tai vipuvaikutus vastaa tätä. No, tämä, täytyy muistaa myös, että liian suuri kaatumaan ei saa, kaatua, ei saa muuttua suoraan liian pieni kaatumaan konseptiin. Me yritämme hoitaa tämän asian tasapainoisella tavalla pankkien riskin vähentämispaketissa. Marko Valli. Volevo Kiitos puheenjohtaja. Minä myös minä haluaisin palata tähän kysymykseen, jonka kollega esitti tässä, kun kuuntelin, onko komission vastaus oikein, siis tämä on asiakirja, jota on käsitelty jo pitkän aikaa parlamentissa, mutta ei voi käydä niin, että komissio laittaa tämän ehdotuksen uudestaan kierrokselle. Meillä on, sitä on jo paljon kritisoitu, kun puhutaan pankkiunionista. Ja nyt voimme tajuta, että tänä päivänä emme pysty suojelemaan veronmaksajia. Italiassa meillä on ollut, ehkä myös muissakin maissa tilanne, että veronmaksaja on joutunut maksamaan uudestaan, eli on vält- ei ole mitenkään välttämätöntä lähettää uudestaan tätä ehdotusta kierrokselle, jossa painotettaisiin sitä, että EU ei EUta ei voida viedä päätökseen, jos ei tehdä selvää eroa. Eli me haluaisin, että komissio selkeästi puhuisi näin, koska suuret pankilaitokset toimivat siten, jos komissio haluaa antaa vahvan kuvan lainsäädäntötyöstä, sen pitäisi mennä tämä, toimia tämän suuntaisesti. Mitä sitten tulee tähän varsinaiseen kysymykseen? Te käynnistitte kuulemis kierroksen ja olette puhuneet nopeasta likvidoinnista, kun puhutaan huonommassa tilassa olevista luottolaitoksista. Minä haluaisin kysyäkin enemmän hallinnosta tai johtamista, eikä pitäisi vähän varovaisemmin hallinnoida näitä sitä, etteivät pankit kirjaa liikaa tappioita koska kun jos lähdetään kiirehtimään tässä lainojen myynnissä, niin silloin nämä spekulatiiviset varat, rahastot voisivat voittaa tässä paljon, ja silloin monet pankit törmäämään jo, jo ennestään törmättyihin ongelmiin, ja tämä on tietysti aina ennen kaikkea suuri ongelma saastajille, ja tämä tarkoittaa sitä, että pankkien pitäisi toimia pääomien, pääomien mukaisesti, koska meillä on ollut aivan, aivan liian korkea devalvaatio, eli pitäisi jo toimia paljon varomaisemmin, aikaisemmin, kun tätä lähdetään hallinnoimaan. Toinen asia sitten vielä voitaisiin tutkia ehkä paremmin sitä, että pankeilla on salkkuja, jotka ovat kolmannella tasolla. Eli kriisitilanteessa meidän pitäisi tietää, miten nämä varat voivat olla vaarallisia. Eli pankilla pitäisi olla vähin, vähintään näillä liikepankeilla pitäisi olla minimisalkkuvaranto. Uh, um, uh, Kiitos. Uh, koko joukko kysymyksiä. Palattaakseni tähän liian suuri kaatumaan, kuten sanoin, me emme ole tässä levänneet laakereillamme vuoden 2014 jälkeen kun komission ehdotuksessa ei tapahtunut mitään edistystä moneen vuoteen, niin me olemme nyt menneet eteenpäin muiden aloitteiden parissa, jotta voimme hoitaa tämän saman asian eri keinoin, kuten äsken kuvailin, kun vastasin edustaja Urtasunin kysymykseen. Mitä tulee sitten järjestelemättömiin lainoihin? No, NPL-konsultaatiosta te varmaankin viittaatte tähän äh, konsultaation kyselyyn, joka käynnistettiin äh, SSMssä yhteisessä valvontamekanismissa. Ja tämä käynnistettiin, jos nyt muistan oikein, niin, ja se oli käynnissä kuudessa joulukuuta asti, ainakin joulukuun alkuun, ja olemme vakuuttuneita siitä, että me saamme tästä tuloksia tästä kuulemisesta. Mitä tulee, ja että me saamme feedbackia tästä kuulemisesta. Mitä tulee sitten komission toimiin, me toimimme sen suuntaisesti, mikä mandaatti meille on annettu. EUn järjestelemättömien lainojen strategioiden puitteissa. Me teemme työtä useaan suuntaan. Minä kuvailin näistä suunnista jo muutamia. Myös tämä blueprint, joka liittyy kansallisten yritysten omaisuuseriin ja erilaisiin aloitteisiin, jotka koskevat NPL- ja sekundäärisiä markkinoita. Me katselemme myös ennaltaehkäiseviä tai varautuvia toimia monissa asioissa – Joten meillä on kohdennettu konsultaatio, jonka pohjalta me sitten mahdollisesti tarjoamme tällaisia ää, äh, tukimahdollisuuksia, varausjärjestelyitä. Ja jos me pääsemme tuloksiin, niin tämä tulee koskemaan vain uusia lainoja, jotka mahdollisesti potentiaalisesti voisivat olla huonoja lainoja. Ja jos me puhumme sitten pankki spesifisistä tilanteista, niin meillä on taso yksi asetus, jossa me tällä hetkellä, jota me käsittelemme ja tulemme tekemään ehdotuksen ensi vuonna. Ja sitten taso kaksi, joka on valvontatoimi, joka on pankkispesifinen spesifinen ja sen äh, toteuttaa yhteinen valvonta, se toteuttaa yhteisen valvontamekanismin kautta ja sillä on tietynlainen äh, kattavuus, joten äh, tämä koskee siis periaatteessa ykkös- ja kakkostason toimia. Kiitos. Kiitos. Toivon mukaan tämä komission paketti on sitten hyvin muotoiltu ja tasapainossa ja että siinä ei sitten tule eri mielisyyksiä. Marko Zanni. Presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos eh, herra Dombrovskille, että olette tulleet tänne. Ehkä voisimme tässä vaiheessa muistuttaa teille, että muutama kuukausi sitten käytiin mielenkiintoinen keskustelu eh, Dragin kanssa, kun puhuttiin tavoitteista, ja herra Draghi antoi kysymykseen kirjallisen vastauksen, ja sanoi siitä, että jos yksi maa haluaa pois eurosta, niin kaikki, kaikki joukkovelkakirjalainat pitää silloin lähteä myymään. Eli kaikki, mikä on saatu tässä target-kohteessa kaksi, kaikki varat pitäisi silloin likvidoida. Eli silloin halut, Draghi halusi vastata tähän kysymykseen, kun puhutaan tämän Target 2 luottojen maksuista silloin, kun puhuttiin jonkin maan eurosta lähtemisestä. Ei tässä ollut mistään mahdollista hypoteesista, joka olisi kirjattu perussopimuksen vuonna 2012 Olli Rehn, joka toimi tuolloin komissaarina. Hän vastasi virallisessa komission tiedotteessa seuraavasti. Hän sanoi, ja tässä lainaan häntä, että jos jäsenvaltio euroalueesta haluaa lähteä euroalueesta pois, artiklan 50, 50 mukaisesti perussopimuksesta, niin silloin hän myös lopettaa osallistulimensa yhteisvaluutan käyttämiseen ja sen hallinnoimiseen. Te edustatte nyt täällä komissiota. Komissiohan on myös sopimusten vartija. Voisitteko te selittää minulle, josko puheenjohtaja Draghi teki virheen tässä tulkinnassaan, eikä hän ottanut huomioon tätä mahdollisuutta olettamusta, vai Voisitteko te komission edustajana kertoa meille, onko komissio antanut jotain vääriä väitteitä virallisessa tiedotteessaan? Tätä ei voi olla kahden, kahdenlaista olettamusta. Freedom of speech, you can ask what... Niin, jäsenet voivat luonnollisesti kysyä ihan mitä te haluatte, mutta on kuitenkin tärkeää allekirjoittaa, että me päätimme, että tämä Target eh, Kakkonen oli se, mistä puhuttiin Dragin kanssa eilen. Ja hän puhui sitä hyvin laajasti, mutta te ette ikävä kyllä olleet paikalla. Joten eh, älkää, tai te siis perustitte kysymyksenne eh, tulkinnalle, eh, mutta me puhuimme tästä eilen kollegoiden kesken Dragin kanssa. Haluan puhua loppuun. Niin, eli eilen Draghi puhui tästä tälle valiokunnalle tästä aiheesta ja silloin saimme oikeata informaatiota. Toki te voitte viitata ihan mihinkä tahansa tiettyyn osaan irralliseen virkkeeseen tai sanoihin. Selkeyttääkseni tämä ei liittynyt Target 2, vaan tulkintaan perussopimusten tulkintaan ja komissio on niistä vastuussa, joten hänen pitäisi vastata. No sittenhän tämä on todellakin helppo kysymys, johon on jo vastattu. Olkaa hyvä. Uh, well, uh, on this um, uh, question indeed. Niin, tämä kysymys. Minun on vaikea kommentoida. Mit, puheen miten en voi käsitellä puheenjohtajan, pääjohtajan tulkintaa, koska en ole uutisessa paikalla lukenut tätä, mutta tällä hetkellä, kuten me tiedämme, ei ole oikeastaan mitään mekanismeja jättää euroalue. Emmekä näe tällaisia merkkejä, kun mä olisi lähdössä euroalueelta joten en usko, että tämä on mikään todellinen kysymys, josta meidän pitäisi olla huolissamme. President, so... Anteeksi, mutta vahvistatteko te, että komission virallinen vastaus tai Olli Reenin vastaus silloin komissiossa oli väärä? Eli jos jättää Euroopan unionin artiklan 50 mukaisesti, ei samalla voi jättää euroaluetta se, mitä komissio sanoi ja mitä lukee päät- perustamissopimuksessa. Toki voi lähteä Euroopan unionista, me tiedämme, meillä on artikla 50. On erittäin tärkeää tietää, että perustamissopimuksessa on artikla 50, mutta te esititte eri kysymyksen. Te puhutte nyt eurojättämisestä, mutta Olli Rehn puhui unionin jättämisestä. Jos eroaa unionista ja on euron jäsen, niin sellainen teknisesti No, mutta voitteko te vahvistaa, että hän ei ollut oikeassa, koska missään tapauksessa ei voi samalla lähteä euroalueesta? Tämä, tätä ei sanota perustamissopimuksissa. Niin, ei ole, että lähdetään erikseen euroalueesta, mutta unionista. Kyllä kaikki tämän tietävät. Tämä ei ole se pointti te ette nyt vastaa minun kysymykseeni. Ivana Maletic. Thank you very much and thank you. Kiitoksia. Kiitän varapuheenjohtaja kaikista toimista, joita olette siellä työstämässä komissiossa. korostitte johdannossanne sitä, että täytyy viedä, että kun viedään loppuun Hetkinen vain. Viedään loppuun yhteen pääomamarkkinaunionia. Haluaisitte tarttua kaikkein tärkeimpiin esteisiin, jotka estävät pääoman vapaata liikkumusta, ja tämä liittyy sitten varhaiseen uudelleenjärjestelyyn ja uuteen mahdollisuuteen maksukyvyttömyysjärjestelyissä ja maksukyvyttömyysasetuksessa, joten haluaisin kysyä teiltä koskien näitä muutoksia maksukyvyttömyyslainsäädännössä asetuksessa. Tämä menettelytapa tulee kestämään koko ensi vuoden. Samanaikaisesti meidän pitäisi varmistaa asianmukainen sääntöjen soveltaminen jäsenvaltioissa. Näin ollen, oletteko te komissiossa miettineet, että voitaisiin yhdessä myös vahvistaa valmiuksia ja kapasiteetteja jäsenvaltioissa, että voitaisiin etukäteen varmistaa sujuva täytäntöönpano, että me jälleen päädy erilaisiin käytäntöihin jäsenvaltioissa, niin kuin tällä hetkellä tilanne on, mitä tulee maksukyvyttömyysasetuksen, joka on voimassa. Ja Oletteko edelleen sitä mieltä, että me tarvitsisimme erityisiä ratkaisuja silloin, kun yritykset ovat järjestelmän kannalta merkittäviä? Tämä liittyy maksukyvyttömyysasetukseen. Sitten toinen kysymykseni liittyy kohtaan kolme kestävästä rahoituksesta, jonka mainitsitte, joten olemme paradoksaalisessa tilanteessa täällä EU:ssa. ssa tulokset ovat parempia tutkimuksessa kuin innovaatioon liittyen. Ja loppujen lopuksi mm, tämä vaikuttaa startup-yrityksiin. Joten tämän vielä lisäksi, kun saadaan näitä startup-yrityksiä, niin sitten meillä on ongelmia näissä scale-up-yrityksissä, laajenevissa yrityksissä. Voimmeko me odottaa komissiolta jonkinlaisia ehdotuksia siitä, miten voitaisiin rohkaista yksityisiä yrityksiä ja yksilöitä investoimaan tähän, investoimaan eri vaiheisiin startuppien kehityksestä. Voitaisiin todellakin tukea näitä yrityksiä, että ne voisivat sitten pikkuhiljaa muuttua näiksi scale up laajeneviksi kasvaviksi yrityksiksi. Tässä tuli aika monta kysymystä. Ensinnä maksukyvyttömyys puitteista. Tämä on osa työtä, mikä liittyy järjestämättömien lainojen toimintasuunnitelmaamme. Tällä hetkellä, mitä tässä teemme, olemme benchmarkkeeraamassa kansainvälisiä maksukyvyttömyysjärjestelmiä. Pohdimme, mitkä piirteet toimivat, mitkä eivät toimi. Ja sitten yritämme puuttua asiaan mukaan lukien erityis, erityis annetaan mm, talouden ohjausjärjestelmän yhteydessä. Sitten meillä on myös tiettyjä ehdotuksia, jotka liittyvät esimerkiksi ehdotus varhaisesta uudelleenjärjestystä toisesta mahdollisuudesta, uudesta mahdollisuudesta, jotka täällä tulivatkin esille. Tätä kautta on, voidaan ennaltaehkäisevää uuden harjoittaa ja voidaan varmistaa, että yritys voi jatkaa toimintaansa ilman että päätyy likvidaatioon, tavararikkoon, jos yritys on vielä toimiva, elinkelpoinen. Sitten työstämme myös mahdollista ehdotusta siitä, että voidaan nopeuttaa pankkien vaatimaa vakuusjärjestelyä, jos tarvetta tulisi. Tämä koskee vain liikelainoja ja näin mahdollisesti Nämä voisivat myös mahdollisesti lisätä, ta, lisätä tase, pankkien tasetta lainapuolella. Meillä oli julkinen kuuleminen, se päättyi lokakuussa ja aiomme tehdä ehdotuksemme ensimmä, e, ensi vuoden alkupuolella. Te mainitsitte vielä kestävän rahoituksen, kestävästä rahoituksesta, niin kuin sanoin, jatkoa seuraa tälle korkean tason edu, asiantuntijoiden mm, raportille on suunnitteilla toimintasuunnitelma joukkoa myös. Tulee ensi vuoden alussa uh, miettiä, miten saadaan enemmän yksityistä rahoitusta vihreään ja kestävään äh, rahoitukseen tällaisiin tavoitteisiin. Mitä tulee sitten yksityisen, pää, yksityisen pääoman startup-yrityksiin, me toivomme, että nyt parannetut puitteemme riskipääomalle ja sosiaaliselle yrittäjyydelle voivat tässä olla avuksi. Ja sitten me tarkastelemme myös, miten PK-yritykset pärjäävät kasvumarkkinoilla. Tarkastelemme myös tällaista rahoituksen eskalaattoria lisäämismahdollisuutta, jotta voimme varmistaa juuri rahoituksen yrityksille erityisissä kehity- eri kehitysvaiheissaan, jotta ne voivat aloittaa toimintansa ja pikkuhiljaa sitten lisätä kasvattaa toimintansa täällä Euroopassa. Kiitos. Very much, eh, Jonas Fernandes. Kiitos ja sitten Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen tullut tänne Ekon kokoukseen niin kuin aina. Minä kysyn teiltä nyt eh, asia, joka liittyy tie- pankkiuniosta ja sen tiedottamisesta ja nimenomaan edisistä, kun on, käynyt niin, että on vaikea välillä ymmärtää, että komissio yhä säilyt pitää yllä tästä, kiinni tästä lainsäädäntöehdotuksesta, jonka se teki kaksi vuotta sitten, ja sitten se kuitenkin siitä on annettu uusi tulkinta, jonka tarkoituksena on antaa luonnollista ilmettä tälle komission alkuperäiselle ehdotukselle. Tätä on vähän vaikea ymmärtää koska jos tätä lähdetään tulkitsemaan uudestaan, mitä komissio puhui, kun puhuttiin likviditeetistä ehdollistamisesta. Siinä on tämä liian etukäteisehdotus ja siinä ei viitetä mitenkään selvästi siihen, että säilytetään viimeinen vaihe, jossa puhutaan keskinäistämisestä näissä ehdotuksissa. Se on loitontanut meidän ryhmämme, tiedätte ainakin, meidän ryhmämme on hyvin huolestunut ja loitontunut tästä ajatuksesta. Voisitteko te selvittää meille vähän tästä, miten voi olla lainsäädäntöehdotus ja sitten toinen, joka on kuitenkin sisällöltään aikalainen erilainen, mutta kuitenkin siinä on komission sitoutuminen kompromissiin, kun puhutaan viimeisestä kattavasta keskinäistämisestä viimeisessä vaiheessa ja kun puhutaan kommunikaatiosta. Se on minusta aika kummallista. Toinen kysymys liittyy tiedottamiseen te ilmoitatte teette ehdotuksesta, jossa puhutaan Bastop verotuksesta pankkiunionissa siinä puhutaan, että se voisi olla ESM. Miten te, voit, miten te olette seuranneet keskusteluja, joita on käyty euroryhmässä tästä, koska kun on puhuttu komission ehdotuksesta, niin euroryhmällähän on kuitenkin keskeinen rooli, kun puhutaan tästä fiscal backstopista. Ja siinä var- varausjärjestelystä. Mehän saamme kohta uuden puheenjohtajan. Miten te aiotte harjoittaa yhteistyötä tulevan puheenjohtajan kanssa? Uh, okay. uh. No kysymys pankkiunionin, pankkiunin uh, kommunikoinnista ja ennakoivasta viestinnästä. Tästä ei ole mitään äh, erityistä lainsäädäntöehdotusta muuta kuin se, joka on vuodelta 2015. Joten se, mitä tämä ennakoiva viestintä on äh, merkinnyt, se on lähinnä pyrkimys äh, keskusteluihin lainsäätäjien kesken, koska vuodesta 2015, olkaamme nyt realistisia, emme ole nähneet paljon edistystä tässä asiassa. Ja huolenaiheet, joita oli esitetty tästä edisehdotuksesta, oli mahdollisuus moraalikatoon. Siksi me ehdottiimme tiettyä tiettyjä ajatuksia mietittäväksi lainsäätäjille, miten ottaa käyttöön edis astettaisemmalla tavalla niin, että aloitettaisiin siitä, että tehtäisiin omaisuuserä, tukiarvio aikaisempaan vaiheeseen ja silloin ei olisi pelkoa moraalikadosta ja että sitten siirryttäisiin vaiheeseen kaksi, joka merkitsee myös sitä, että, että voidaan ot, tavallaan ottaa vastaan nämä tappiot ja se olisi sitten se lopullinen kunnianhimon taso liittyen tappioiden kokonaisvastaanottokykyyn. Ja mitä sitten äh, tulee tähän äh, varautumisjärjestelyyn, sehän äh, liittyy yhteiseen kriisinratkaisurahastoon, jonka ja, vakavarais, ja mm, vakavaraisuusmekanismiin, josta käsiteltiin euroryhmässä ihan hiljattain. Ja siellä tuettiin erittäin paljon sitä, että ESM toimisi tällaisena varautumisjärjestelmällä yhteisen kriisiratkaisurahastolle. Ja tämä päätös tehdä varautumisjärjestely tehtiin jo neljä vuotta sitten, joten nyt on aika lähteä toimiin ja käy, ottaa käyttöön varautumisjärjestely. Ja tämä ei ole ainoastaan komission asia kommentoida, vaan ministerit valitsevat itse seuraavan äh, puheenjohtajansa. Ja kuten te tiedätte, äh, ehdotuksia on jo tehty. Thank you, Theodor Stolojan. Kiitos, äh, Stenedustaja Stolojan. Thank you, President. I have, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy velkavälineeseen, äh, jonka puheenjohtaja Juncker esitteli, että tuettaisiin maita, jotka eivät kuulu euroalueeseen ja niitä otettaisiin liittymään euroalueeseen. Minkälaisia yksityiskohtia, yksityiskohtaisia tietoja teiltä on tästä välineestä? Äh, uutta asetustahan uutta sääntelyä asia tullaan esittämään ja varoja, joita voidaan käyttää tukeakseen tällaista toimintaa. Sitten toinen kysymys. Jo nyt on joitakin kysymyksiä, joita kollegat ovat tehneet rahoitusteknologiasta, fintechistä. Puheen, pääjohtaja Draghi juuri sanoi, että virtuaalivaluutat eivät ole mikään uhka Euroopan keskuspankille, mutta virtuaalivaluutat ovat jo olemassa ihmiset, käsittelevät niitä, käyttävät niitä, onko, aiotteko te sanoa jotakin tästä komissiosta? Aiotteko ottaa, kommentoida virtuaalivaluuttoja? Kiitos. Uh, okay. so... Oh. Hyvä. Ensimmäinen kysymys. osana emun syventämispakettia. Me valmistelemme EU, ennen euroalueeseen liittymistä edeltävää tukea maiden kohdalla, jotka tekevät kostityötä sen eteen, että hyvä ottaisivat käyttöön eurovaluutan. Ja niin kuin puheenjohtaja Juncker korosti puheenvuorossaan EU. Tietysti tämä on ennen kaikkea teknistä avustusta, mutta joissain tapauksissa se voi olla myös taloudellista apua. Mitä tulee tekniseen apuun, voimme tukeutua äh, rakenne uudistusyksikön tekemään työhön komissiossa ja annetaan tukea rakenteellisista uudistuksista muutenkin. Mitä nyt voisin sanoa on myös tärkeää, että tällais, tällaisia signaaleja tulee komissiolta ja on enemmän tahtoa osallistua eikä tu- su- suhtauduta välinpitämättä. Jos ette halua liittyä, ok, jos haluatte, niin ok. Pitäisi antaa sen signaalin niille maille, jotka tekevät kovasti työtä, että hyväksyisivät eurovaluutan. Voivat tässä luottaa kohdennettuun tukeen. Ja aktiiviseen osallistumiseen komissiosta. Sitten kysymys virtuaalivaluutoista. Kyllä, tätä asiaa on jo korostettukin EKPssä ja myös muissa keskuspankeissa asia on tullut esille – virtuaalivaluuttat eivät ole valuuttoja siinä, että ne olisivat laillisia maksuvälineitä. Niitä pitää käsitellä pikemminkin hyödykkeinä. Ja meidän täytyy arvioida, minkälaisia potentiaalisia riskejä tähän liittyy ja puuttua näihin riskeihin. Käytän esimerkkinä teille jo nyt ehdotuksissamme, mitä tulee muutoksiin direktiivissä koskee rahanpesuvastaista toimintaa. Siellä on myös vaatimuksia, jotka koskevat äm, virtuaalivaluutan jakajiin. Heidän pitää antaa tietyt rekisterit lainvalvontaviranomaisille, jos tarpeen on. Ja tietysti, jos me näemme riskejä, riskejä nousevan virtuaalivaluutoista. Olemme valmiit toimimaan ja esittämään konkreettisia ehdotuksia, niin kuin jollakin erityistapauksessa olemme tehneetkin. Kiitos. Thank you. Jakob von Weizsäcker. Kiitoksia Jakob von Weizsäcker. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission varapuheenjohtaja, kaksi kysymystä teille. Ensimmäinen liittyen pankkien rakenteellisiin uudistuksiin Äh, Gunnar Högmar, arvostettu kollegani, on täällä paikan päällä. Hän pikemminkin olisi sillä kannalla, että todellakin johtuen kaikista muista asioista, joita on tehty, jotta isot pankit tulevat turvallisemmiksi, niin pankkien rakenteelliset uudistukset eivät olekaan enää tarpeen. Ja se on ihan legitiimi näkökulma minä satun ajattelemaan niin, että todellakin tämä too big to fail-ongelma on vielä käsittelemättä, ja neuvot, joita olette saaneet komissiossa liikasen raportin kautta vieläkin pätevät. Mutta tämä on vaikea, se on vaikea nähdä, kuka tässä on oikeassa, ja olemme jääneet todellakin vähän pattitilanteeseen. Ja milloin teille ehdotus? Miksi ette uudelleen kutsu koolle tätä liikasen ryhmää, jotta auttaisivat teitä päättämään tämä asian poisvetäminen, josta puhuitte, valitettavasti pitäisi johtaa johonkin uuteen ehdotukseen, ehkäpä vieläpä parempaan ehdotukseen, että voitaisiin tarttua tähän ongelmaan, joka vieläkin on jäljellä. Vai onko niin, niin kun, onko, kun Hökmarkku oikeassa, että tällaista ei enää tarvitakaan, joten kysymykseni teille – on. Olisitteko valmis uudelleen kutsumaan koolle liikasen työryhmän, jotta yhdessä saataisiin kunnon vastaus, neuvot siitä, kuka tässä on oikeassa. Varmasti kaikki hyötyisimme tällaisesta. Tämä on minulle kysymys pankkien koskien pankkien rakenteellisia uudistuksia. Sitten hajautetun tilikirjan teknologiaan ja bitcoin-valuuttaan. Haluaisin jatkaa siitä, mitä kollega Stolojan kysyi. Me julkaisimme mietinnön täällä parlamentissa ja olin itse esittelijänä hajautetun tilikirjan teknologista. Me pyysimme, että perustettaisiin työryhmä, jotta todellakin voitaisiin ennakoida riskien kasautumista. Ajattelen tämmöistä bitcoin markkinatilannetta. Sehän on todella äh, kuplatilanteessa. Tällainen työryhmä olisi oikein hyvässä tilanteessa. Se voisi varoittaa sijoittajia että ovat pelaamassa erittäin vaarallista peliä mahdollisesti. Olen todellakin huolestunut siitä, että tämän kuplan puhkeaminen voisi antaa tälle kiinnostavalle uudelle teknologialle huonon maineen. Joten kysymykseni kuuluu, milloin me näemme tällaisen toimivan työryhmän, joka käsittelee jaetun tilikirjan teknologiaa, näin voisimme auttaa tällaisissa tilanteissa ja uusissa tilanteissa, joita on vielä odotettavissa. Kiitos. Uh. Okay. Hyvä. Ensimmäinen kysymys pankkien rakenteellisista uudistuksista. Jälleen kerran tämä on sellainen asia, mitä komissio on yrittänyt pitää liikkeessä jo eri vuos, erinäisiä vuosia. Esimerkiksi tehtiin ehdotus 2014 edeltäjäni toimesta Jonathan Hill puuttui asiaan. Ja viime vuoden lokakuussa minä kokoustin parlamentin neuvotteluryhmän kanssa ja pohdimme, voimmeko vapauttaa tällaisen pattitilanteen, avata sen. Ja nyt on jälleen vuosi kulunut eteenpäin eikä mitään tilanteen liikahduksia ole näköpiirissäkään. Joten ikävä kyllä, täytyy vetää se johtopäätös, että mitään käytännön edistystä asiassa ei ole saatu, eikä se etene yhtikäs mihinkään. Niin kuin sanoin, nyt olemme siirtämässä osaa näistä elementeistä, joilla tartutaan taustalla oleviin huoliin, huoliin ja kiinnitetään huomiota muun rahoitussektorin sääntelyyn. Ja olen jo käsitellyt tätä aika pitkälti, mitä tehdään vakavakaus, vakavaraisuusdirektiivin kohdalla ja telak kohdalla ja, ja miten viedään loppuun Baselin puitteet puitteistot. Se tulee auttamaan meitä näissä kysymyksissä, kyllä. Sitten on the question which you had, uh... Minun täytyy käsitellä tätä kysymystä, jonka otitte esille. Joka tapauksessa voin puhua tästä asiasta herra Liikasen kanssa henkilökohtaisesti, jonka tapaan EKPn johtokunnan kokouksissa, anteeksi neuvoston kokouksissa, ja voin kuulla hänen näkemyksiään tästä asiasta. Siis työryhmä perustetaan uudestaan. Sitten eh, hajautetun tilikirjan teknologiasta. Tämä on asia, jota seuraamme valppaasti fintech-työryhmässämme, joka on toiminnassa. Ja meillä on myös pilottihanke, joka aloitehan tuli täältä parlamentista tätä varten, Euroopan avoimuus Gateway-hanke. Teemme tällä hetkellä juuri työtä tämän projektin parissa. Itse asiassa olemme ihan aikataulussakin ja voimme arvioida, että työ projekti päättyy joulukuun puolessa välissä tänä vuonna joten sitten saadaan tällainen järjestelmän ohjelmapuoli kuntoon ja sitä demonstroidaan, että se on julkisesti saatavilla netissä ja me tulemme julkaisemaan kaikki tekniset ja yritystiedot, asiakirjat ja tulokset, joita tähän mennessä olemme saaneet. Näitä on jo esitelty parlamentille, mutta myös kansallisille viranomaisille ja ESMAlle ja muille viranomaisille joka tapauksessa – tulleen ehdottamaan sellaista, että jatkamme tätä työtä myös 2018 pilottihankkeesta rahoitettaisiin sen vuoden ta- talousarviosta. Ja tässä tämä liittyy myös pörssilistattuihin yrityksiin ja luonnollisten henkilöiden edustajiin. Joten tämä työ edelleen jatkuu ja me jaamme teidän arviomme tilanteesta. Tämä on hyvin jännittävää teknologista kehitystä ja meidän pitäisi ratkaista, miten sitä voidaan parhaalla tavalla käyttää ja suojautua riskeiltä asianmukaisella tavalla. Thank you very much, Ludek Kiitos, sitten Ludek Niedermayer. Uh, thank you very much, Mr. Chair, and welcome, Commissioner. I will have a little bit general... Minulla on ihan yleinen kysymys, koska tässä on yleensä hyvin äh, teknistä kysymyksistä ja piru piilee yksityiskohtia näkyy kohdissa, mutta koska kautemme on päätymässä, niin meidän täytyy voida myös selkeästi sanoa, mitä tulokset ovat olleet. Ja haluaisin tässä tuoda esiin komission neuvoston äh, ja parlamentin lippulaivahankkeen. Eli nämä eri unionit, varsinkin pankki- ja energiaunioni. Ja haluaisinkin kysyä, mikä on todellisuus, että me todellakin voisimme esitellä selkeitä tuloksia, kun katsotaan pankkiunionia, niin EDIS on avainkysymys ja ehkäpä myös kaikkein ongelmallisin, kun katsotaan äh, kommunin, äh, komission äh, ennakoivaa viestintää. Mitä voitaisiin tehdä ja mitä te voitte tehdä, jotta voitte ylittää esteet ja miten suuri mahdollisuus on, että me todellakin saamme aikaan sopimuksen ja menemme eteenpäin pankkiunionin äh, loppuun viemisessä. Pääomamarkkinaunioni on ehkä vielä hankalampi. Me tiedämme kaikki, miten tärkeää on saada aikaan parempaa tasapainoa pääomamarkkinoiden ja pankkiunionin kautta. Mutta tämä projekti on vielä vaikeampi, joten miten te ajattelette komission jäsenenä, mitä te kykenette esittelemään vuoden kuluttua? Onko jotain näkyviä tuloksia? että on saavutettu ainakin jotain niistä tavoitteista, joita odottimme saavuttavamme tällä projektilla kolme vuotta sitten. Okei, okay. ensinnäkin luonnollisesti me toivomme, että kykenisimme viemään päätökseen pankkiunionin ja pääoma markkinaunionin. Ja me työskentelemme tähän suuntaan ja toivomme luonnollisesti tukea myös Euroopan parlamentilta niin, että pääsisimme eteenpäin näissä asioissa. Avainelementit pankkiunionissa, jota haluaisin tässä valottaa, ovat tämä riskinvähentämispaketti marraskuulta viime vuonna ja ensimmäinen Ensimmäisen käsittelyn sopimus on saatu jo liittyen parempaan hierarkiaan, joten toivon, että me kykenemme pääsemään eteenpäin paketin muissakin osioissa. Toinen on EDIS sekä varautumisjärjestelmä yhteiselle kriisinratkaisurahastolle. Pääomamarkkinaunioni, kuten sanoin, me olemme jo saaneet aikaiseksi kaksi kolmasosaa alkuperäisestä toimintasuunnitelmasta, joten meidän täytyy nyt viedä päätökseen alkuperäinen toimintasuunnitelma, mutta on uusia aloitteita myös, joita on esitelty matkan aikana. Tämä yhteiseurooppalainen henkilökohtainen henkilö, eläkepaketti, se on yksi asia. Ja sen lisäksi valvontaviranomaisen äh, asetustarkistus sekä pääomamarkkinaunioni, jota viedään eteenpäin, jossa vähittäisessä äh, rahoituspalvelusuunnitelma on, sitä ollaan viemässä eteenpäin. Ja tässä otettaisiin huomaa myös äh, ei-euromaat ja katetut joukkovelkakirjat – Nämä ovat nyt tiettyjä aloitteita. Ja sitten laajemmassa kontekstissa va- maksukyvyttömyysasetus. Ja nyt voin vedota Euroopan parlamenttiin, että tekisimme yhteistyötä ja saisimme aikaan mahdollisimman paljon edistystä näissä asioissa. Kiitos, Kiitos puheenjohtaja. Te otitte esille hyvää varapuheenjohtaja otitte esille, kun te puhuitte komission ehdotuksesta, kun lähdetään tarkistamaan eurooppalaisten virastojen toimintaa. Ja kun olemme vasta tässä keskustelun alkumetreillä, mutta kun lähdetään tutkimaan ja perehdytään huolenaiheisiin, en puhu neuvostossa käydystä keskustelusta, kun puhutaan toimijoista ja kun on kyse hallinnosta, nousee kysymys esille siitä, miten mie nivelletään olemassa oleva hallintokoneisto ja teidän tekemän ehdotus toimeenpanevasta elimestä voitaisiko nyt hyödyntää tätä tilaisuutta ja voisitteko kertoa vähän enemmän niistä syistä, jotka johtivat teidät tekemään tämän ehdotuksen, kun me tiedämme, että valmistelevaa työtä on jo tehty parlamentissa. Meillä on ollut mahdollisuus käydä keskustelua Adela Rosierin kanssa, joka korosti paljon sitä, kuinka välttämätöntä on erottaa säätelevät ja valvontamekanismit ja toimet. Onko tämä se syy, teidän ehdotuksenne, jos näin on, jos se on kyllä, miten te vastaatte kritiikkiin, kun tässä on sanottu, että tästä hallinnosta on tulossa aivan liian monimutkainen ja hankale. Samassa hengessä eilen pääjohtaja Mario Draghi, mutta sitten Daniel Lui olivat hyvin huolissaan siitä, mitkä kaikki tiet, jotka johtavat tähän äänestämiskäyttäytymiseen tässä hallinto toimielimessä. Minkälaista liikkumavaraa meillä on nyt, jotta tätä voitaisiin parantaa? Ja vielä lopuksi aina sama uudistusehdotus. Useat kollegat ovat kyselleet teiltä jo tästä, mikä on tämä bitcoinin ja sen merkitys ja painoarvo. Eikö voitaisi nyt hyödyntää tätä tässä, että kun puhutaan valvonnasta, on olemassa myös jo hyvin sovellettuja toimintoja hyvin integroidusti Euroopan alueelle voitaisiin harjoittaa suoraan valvontaa jo sovellettujen välineiden avulla, jonka avulla voitaisiin siis hyödyntää tätä hyvää teknologiaa. Se todella myös toimisi hyvin, silloin sitä olisi hyvin säännelty ja hyvin valvottu ja vältettäisiin esimerkiksi rahanpesu tai rahankierto-ongelmat tai myös jotkut kyberhyökkäykset voitaisiin välttää. Uh, uh, Kiitos näistä kysymyksistä. Ensinnäkin esiksestä, tästä tarkistuksista ja näistä uh, tarkistuksista, joita hallitukset ovat ehdottaneet. Avaintarkistus on se, että meillä olisi Euroopan valvontaviranomaisissa tällainen hallintoneuvosto, joka voisi tehdä tästä kaikesta tehokkaampaa. Niin, että meillä olisi niin, tavallaan tällainen kansallisten valvojien ja keskitetyn valvontaelimen välistä yhteistyötä, että olisi tällainen, tällaisia kansallisten valvojien yhteiskokouksia – on tiettyjä pyrkimyksiä yleensä aina suojella omaa oikeusaluettaan eikä niinkään huomioida muita alueita. Joten se, että me perustimme tämän hallintoneuvoston, niin sillä tavalla me delegoimme tiettyjä päätöksiä tälle neuvostolle tai hallin, hallitukselle niin, että ne voisivat päättää enemmän tällaisista strategisista asioista. Ja, joten me toivomme, että tämä hallinnollinen muutos tekisi tästä hallinnoinnista tehokkaampaa, mutta tällä hetkellä tämä on toki vasta ehdotus, joka on, ehdot, joka on esitetty lainsäätäjille. Ja toivomme, että tällä tavalla päästäisiin eteenpäin, koska tässä tarvitaan edistystä ja vahvistusta. Ja myös muita elementtejä, jotka on otettu esiin, esimerkiksi yhteisen valvontamekanismin tehokkuus. Sitten bitcoinseista. Tämä kuuluu ehkäpä laajempaan mandaattiin, jossa olisi joka on FinTechillä, äh, joten, äh, ja SSMllä. Et, joten tämä on yksi ehdotus. Eli että laajennettaisiin FinTechin mandat, tai laajennettaisiin tätä mandaattia myös FinTechille. Ja meidän täytyy seurata tätä Euroopan tasolla, koska se olisi sillä tavalla vielä tehokkaampaa. jotta me voimme reagoida erilaisiin kehityskulkuihin. Ja Euroopan tason ää, säätely on vielä tehokkaampaa fintechille, koska silloin on helpo, helpompaa ää, laajentaa ylitse rajojen. Kiitos. Thank you. In any case, we, we are the legislator, so I mean, no, it's, it's important, of course, that, uh, that uh, we niin, me olemme keskustelleet komission kanssa näitä mahdollisista parannuksista ja onko se mahdollista? Toki kyllä, se onhan se mahdollista, jos mekin päätämme näin. Mutta ymmärrän toki, että komissiokin on tietoinen siitä, että on olemassa marginaalia ratkaista nämä ongelmat ja me teemme myös parhaamme ja meillä on erinomaiset esittelijät tähän myös. Gunnar Högmark. Um, uh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää arvoisa kollegani Herra Weissäker, että otti tärkeitä kysymyksiä esille. Olen sitä mieltä, että jos avaimet ovat hukassa, niin sitten etsii, mihin ne on pudottanut, eikä sieltä, missä on liikevalot. Siis aina on parempi määritellä ongelma ennen kuin alkaa sitä ratkaista, kun ratkaista ongelma, jonka olettaa jossakin olevan. Haluaisin mennä hiukan pidemmälle tässä keskustelussa. Aina puhutaan järjestelmäriskeistä, systeemisistä riskeistä. Jos tarkastelemme globaalia taloutta, Euroopan talouksia ja taloutta, voimme nähdä, että yksi ongelmista on todella suuri velkataakka USAssa. Se on kasvanut kovasti kriisin puhkeamisen jälkeen ja nyt puhun sekä yksityisestä, yksityisestä tai julkisesta velasta. Euroopassakin tämä on kasvanut aika paljon. Me olemme ratkaisseet velkakriisin lainaamalla enemmän rahaa. Ja voimme nähdä saman kaavan toteutuvan eri Aasian talouksissa. Voimme myös nähdä, ja tämä opittiin finanssikriisistä, miten toisistaan riippuvainen pankkijärjestelmä, rahoitusjärjestelmä on. Voimme myös todeta, että on valtava ongelma rahoitusvakaudelle eri jäsenvaltioissa, ja se on se, että puuttuu puuttuu investoinnista, mitä Ah, kasvun, sitä enemmän on näitä järjestelmättömiä lainoja. Ja se on myös tällainen järjestelmäriski-ilmiö. Haluaisin kysyä teiltä, olisitteko kenties valmis, tietysti voitte puhua herra Liikasen kanssa, voitte myös kysyä häneltä muista vaihtoehdoista, joita hänen ryhmänsä ehdotti arvoisa kollega tässä ne sattu, unohti, mutta ehkä pitäisi mennä taaksepäin, vaan katsoa eteenpäin tulevaisuuteen, ainakin olla tämän nykyajassa ja pohtia sitä, mm, miksei tässä tavallaan uusia todisteita asiasta, mutta ei kyse niinkään sääntelystä ja missä näemme järjestelmän riskejä olevan globaalissa taloudessa ja e-, eurooppalaisessa taloudessa ja mitä asialle pitäisi tehdä. Mielestäni vastaus siihen, mitä pitää tehdä, on hiukan erilainen kuin se, että puhutaan näistä vanhoista ongelmista, että pankit ovat liian suuria. Helppo sanoa, ja se sopii myös suuresti poliittiseen retoriikkaan, mutta kokemukset, joita meillä on ollut, ovat sellaisia, että ongelma, joka liittyy rahoitusvakauteen, ei koskaan ollut mitkään yleiset isot pankit, vaan kyse oli kiinteistökysymyksistä, pienistä investointipankkeista ja tästä toista riippuvuudesta, mutta myös velkatakka oli tällainen ongelma. Miten haluaisitte lähestyä hiukan modernimmalla tavalla, tulevaisuuteen suuntautuneemmalla tavalla tähän asiaan? vähän toisin kuin tässä arvoisa kollega pyrki tätä asiaa esittelemään. Uh, okay. uh, there, uh, number of, uh... Hyvä. Tässä tuli joukko kysymyksiä. Puhuttiin makrotaloudellisesta ja rahoitussektorista, korkeista velkatasoista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Uh, Tämän kyllä myönnämme, se on riskitekijä ja tämän takia juuri keskitymme siihen, että velkokantaa saadaan alaspäin. Myös maakohtaisissa suosituksissa tähän puututaan joidenkin jäsenvaltioiden kohdalla. Puhutaan niiden yksityisen sektorin velan kertymyksistä, kiinalainoista tai muista lainoista ja pohditaan keinoja hidastaa tällaista kehitystä. Myönnämme kyllä, että korkea velkataso on riski. Ja sitten pankkien ja valtioiden eh, yhteys tätä asiaa voidaan käsitellä eri keinoin. Ensinnäkin voidaan vahvistaa rahoitusjärjestelmää. Puhuimme yhteistä kriisinratkaisun rahastosta esimerkiksi Euroopan yhteydessä, tai sitten voidaan e- e- eriyttää pankkien taseita. Kannattaa aina järjest- on kiinnostavaa työtä tehty järjestelmäriskikomiteassa valtion velkakirjoista. kirjoista, puuttuu investointeja, ihan totta. Ensimmäinen poli- talouspoliittinen prioriteettimme ihan oikeutetusti onkin vahvistanut sen, että huomenna kun hyväksymme syksyn ohjausjaksopaketin, niin kaikki nämä eri kysymykset arvioidaan sen yhteydessä. Sitten miten arvioidaan järjestelmän riskiä ja putsvuita siitä, että etsitään todisteita järjestelmän riskeistä, niin tämä on tällainen kokonaisvaltainen hyvin ymmärretty systeeminen riski, johon pitäisi puuttua. Te sanotte, että pitäisi toimia tulevaisuuden suuntautuneella tavalla, kun tartutaan tämänhetkisiin olemassa oleviin riskeihin, mutta pitää nähdä myös uusien, uusia riskejä, joita nousee esiin, kun puhumme esimerkiksi fintechistä, Tähän liittyy myös riskejä ja myös silloin, kun puhumme kestävästä rahoituksesta. Siellä esimerkiksi ilmastonmuutos on myös lähde mahdollisille pitkän aikavälin riskeille rahoitusvakaudessa. On joukko uusia tekijöitä, elementtejä, joita meidän pitää tarkastella, joihin meidän pitää puuttua, ja näin kyllä teemmekin, niin kuin te sanotte, suhtaudumme asioihin niin, että katsomme tulevaisuuden kannalta asioita. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Jotkut asioista, jotka halusin ottaa esiin, äh, on jo esitetty. Pervanche puhui nimenomaan valvontaviranoma, Euroopan valvontaviranomaisista, mutta minulla on muutama kysymys kuitenkin. Ensimmäinen liittyy CCPihin, kolmansiin maihin ja valvontaan. Tämä on tällainen perusesitys ja ehdotus ja me tuimme sitä, mutta tässä on pari asiaa, joita pitäisi miettiä. Yksi on se, miten voimme välttää sen riskin, että hallinta on liian monimutkaista ja meillä on liikaa asioita pöydällä. Eli on tavalliset ESMAN elimet, sitten on tämä hallinto, uusi hallintojohtokunta ja sitten on EKP. Joten miten te näette sen, että voittaisiin parantaa ja yksinkertaistaa, valtavirtaistaa näitä rakenteita. Me luimme tarkkaan komission tiedonannon artiklasta 22 tästä sääntömuutoksesta. Käsittääkseni pyrkimys tässä on antaa EKPlle nämä toimivaltuudet – ja samalla pyrkiä välttämään päällekkäisyyksiä lainsäätäjien, komission ja muiden toimielinten toimivaltuuksien kanssa. Samanaikaisesti meidän on huolehdittava luonnollisesti rahapolitiikasta ja EKPn toimivaltuuksista siinä. Miten te suhtaudutte tähän asiaan? Mitkä teidän mielestänne ovat mahdollista päällekkäisyydet liittyen tähän äh, sääntömuutokseen, jolla niin yritetään puuttua. Kolmas asia. Meidän on vahvistettava kolmansien äh, maiden äh, vastaavuusmekanismia ja estää markkinoiden sirpaloitumista. Meillä on hyvät sopimukset USAn kanssa, mutta miten tietyt toimet tietyn toimin voitaisiin vaikuttaa tähän ongelmaan. Ja sitten vielä yksi kommentti. Pidän hyvänä tätä tasapainoista lähestymistapaa, jonka te meille esittelitte järjestelemättömistä lainoista ja komission paketin ja tämän konsultaation. Se on selkeämpi siitä, että mitä pitäisi tehdä säätelijöiden suhteen – ja selkeämpi myös äh, nyt kattavuuden kannalta ja äh, myös äh, liittyen varautumisjärjestelyyn ja kattavampaan pakettiin. Nämä ovat hyvin tärkeitä elementtejä ja minun kommenttini on, että rohkaisisin komissiota olemaan aktiivinen osa ja yhdessä ponnistelemaan toimielinten kesken niin, että voidaan yhtäältä vähentää järjestelemättömiä lainoja ja tehdä se hyvällä tavalla niin, että voidaan välttää seuraamuksia, joita ei haluta. On, uh, the first, uh, uh... Ensimmäinen kysymys. Kes- Mm, keskusvastapuoli valvonnasta kolmessa maissa ehdotus on olemassa. Myönnetään, että se, se, niistä on tulossa järjestelmän kannalta merkittävämpiä. Meidän pitää enemmän kauppoja hoidetaan keskusvastapuolien kautta, siksi niillä on suurempaa relevantiutta ajatellen rahoitusvakautta. Ja mitä tulee kolmansien maiden keskusvastapuoliin, me tarvitsemme vä- tarvit- välttämättömän valvontajärjestelmän ja jos syntyy jos ne ovat systeemisesti merkittäviä keskusvastapuolia, niin silloin täytyy miettiä sijoituspolitiikkaa, että voisitko sijoittua sisämarkkinoille, yhtenäismarkkinoille. Sitten hallinnon rakenteesta olemme ehdottaneet tasapainosta hallintorakennetta ESMA, EKP ja Euroopan komissio toimivat toimivaltuuksensa mukaisesti ja meistä tämä on hyvä rakenne, jota nyt on ehdotettu. Ja tämä näkyy myös meidän mielestämme artiklassa 22 EKPn ohjesäännössä. Olemme sopineet siitä, että Euroopan keskuspankki Tsekillä on nämä toimivaltuudet, koska tämähän oli pohjana aikaisemmalle Euroopan tuomioistuimen päätökselle, kun se hylkäsi sen mahdollisuuden, että EKP päättäisi keskusvastapuoli sijoitusmaalta se, koska mandaatti puuttui näillä tarkistuksilla tämä mandaatti nyt saadaan aikaan, mutta, mutta tämä, tässä toimitaan tavalla, joka on johdonmukaista suhteessa myös EMIR-ehdotukseemme. Tämä on tässä ajatuksena, että johdonmukaisuus toteutuu eri lainsäädäntöosien välillä. Sitten kansainvälinen ulottuvuus, kansainväliset vaikutukset. Kyllä, me kuulemme paljon huolta, huolestuneisuutta kansainvälistä kumppaneiltamme, minkälaisia vaikutuksia tällä on kolmansiin maihin, joten me olemme puhuneet aivan suoraan asiasta. Olemme vakuuttaneet kolmansille maille, että tämä ei muuta aiempia päätöksiä ja me olemme valmiit tekemään läheistä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa, jotta vältettäisiin markkinoiden hajautuminen. Sitten järjestämättömistä lainoista, niin tällä hetkellä työstämme tällaista NPL-toimintasuunnitelmaa. Se tulee ensi vuonna ja odotamme mielenkiinnolla tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta varmistamme sen, että lähestymistapa on tasapainoinen ja siinä otetaan huomioon erilaiset riskilähteet rahoitusjärjestelmässä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon äh, varapuheenjohtaja komission jäsen Dobrovskis. Tämä oli erittäin hyödyllinen näkemysten vaihtotilaisuus. Meillä on nyt jälleen tässä aikamoinen määrä läksyjä tehtävänä. Ja laskemme jatkuvan vuoropuhelun varaan tässä tärkeässä asiassa Euroopan komission kanssa. Kiitos.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

good morning. We move to point eight of the agenda, our scrutiny. Hyvää huomenta. Siirrymme kohtaan kahdeksan esityslistalla dk säädösten ja täytäntöönpanotoimien tarkastelu. Me keskitymme tänään kahteen asiaan, tai itse asiassa lähinnä yhteen mutta on meillä toinenkin asia. Ensimmäinen on, kuten te tiedätte, on tämä kuuluisa RTS, säätelytekniset standardit turvallisessa kommunikoinnissa, joka odottaa komission hyväksyntää. Te tunnette tämän historian, en, en lähde tätä nyt toistamaan. Tästä on keskusteltu hyvinkin vilkkaasti. Nyt me ymmärrämme toki, että tämä saattaa olla viimeinen lopullinen ehdotus, jossa huomioidaan ja yritetään sovittaa yhteen eri elementit, ja mikä oli luonnollisesti hieno asia. Mutta meidän täytyy nyt äh, kuunnella tarkkaan, jotta voimme paremmin ymmärtää tätä, ja sitten lopuksi viimeisen kymmenen minuutin aikana sitten käsittelemme äh, tämän äh, maksukortti maksujen ja muiden välisiä asioita. 4. lokakuuta komissiohan hyväksyi oman osionsa, mutta parlamentti käsittelee asiaa vielä. Minä teen ehkäpä omat kommenttini annan jälkikäteen. Kuulemme ensin komissiota, joten ehdotan, kuten sovimme, että annamme ensin puheenvuoron komissiolle, jolle sanon tässä tervetuloa. Ralf Jakob ja muut. Ja sen lisäksi meillä on DG Competition, EKP ja Euroopan valvontaviranomainen. Joten äh, komissiolla on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, uh Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Olen kiitollinen Ekon valiokunnalle tästä aikaisesta mahdollisuudesta käsitellä tätä äh, erittäin tärkeää sääntelyteknistä standardia, kun kehitetään maksupalveludirektiivi 2. Tämä on monimutkaista lainsäädäntöä, jota ette ole vielä nähneetkään, mutta monet varmasti ymmärtävät, minkälaisia kiistoja tähän standardiin liittyy, jota haluamme nyt läheisellä tavalla tarkastella. Haluamme täysin käyttää hyväksi maksupalveludirektiivin potentiaalin liittyen innovatiivisiin maksupalveluihin, jotka tunnustetaan direktiivissä maksutoimeksianto ja tilitietojen aggregaatiot. Tässä tarvitaan luotettavaa tiedonantoa pankkien, näiden palveluntarjoajien välillä, kaikki, jotka ovat osapuolet, ovat sopineet siitä, että ihanteellisesti meillä pitäisi olla standardoitua, äh, standardoituja sovellusliittymiä EU-ssa. Kukaan ei halua pitää kiinni tämänhetkisistä menetelmistä, joka liittyy screen scraping-toimintaan, mitä tulee pankkien verkkopankkipalveluihin tai erilaisia sovellusliittymiä eri maissa, jopa jokaisella pankilla todella innoittavissa markkinat voivat kehittyä parhaiten, jos meillä on avoin pankkiympäristö, johon liittyy standardoitua tiedon, tiedottamista. Tähän suuntaan haluamme kulkea, mutta tähän mennessä mitään konsensusta ei ole ollut, miten tähän pitäisi päästä. Haluaisin keskittyä eroihin ja yhte, yhteyksiin tai yhtäläisyyksiin Euroopan pankkiviranomaisen luonnoksessa ja komission mitä tulee tähän näihin tiedotusliittymiin. Komissio heti alussa asti totesi, että tällaiset sovellusliittymät ne lakisääteisiä kolmasille toimijoille. Pankit olivat hyvin tyytyväisiä, samoin kuluttajat, mutta fintech-ala oli sitä mieltä, että tämä antaisi liikaa valtaa pankeille ja tämä voisi olla vaikeaksi tai mahdottomaksi sen, että fintech voisi tarjota hyviä maksupalvelun toimeksi antoi palveluita. He halusivat turvatakeita ja olemme tehneet kovasti työtä, että voisimme kehittää tällaisia turvatakeita. Pankkiviranomainen yritti esittää vaatimukset näille omille sovitusliittymille ja komissio on epäillyt sitä, voidaanko varmistaa joka ikinen vaihe tässä varmistaa se, joten me keskitymme prosesseihin ja kannustimme ja tulimme, saimme aikaan lakisääteisen varausjärjestelmän Tämä liittyy verkkopankkiliittymiin, tämä liittyy kolmansiin kolmansiin palveluntarjoajiin ja tiukkoihin ehtoihin, joissa tätä mekanismia voidaan käyttää. Ei ole mitään vapaata valintaa, mitä tulee näihin dedikoituneihin äh, sovellusliittymiin verkossa, niin kuin Fintekalla haluaisi. Pankit oikein valittivat siitä, että joutuvat tällaisen varausjärjestelmän tarjoamaan silloinkaan, kun niillä on täysin hyvin toimiva Äh, sovellusliittymä. He eivät edes halua kehittää tällaista sovellusliittymää, jos he joutuvat sopeuttamaan omaa verkkoympäristöään joka tapauksessa, jotta fintekala voi sitä myös käyttää. Tämän takia me ehdotamme poikkeusta pankeille, joilla on hyvät sovellusliittymät. Heidän ei tarvitse, heidän ei tarvitse antaa tällaista järjestäytymisjärjestelmää tämän lisäksi vielä, varautumisjärjestelmää. Tämä poikkeuslupa on vahva kannustin pankeille, jotta ne voivat kehittää nopeasti ja hyviä sovellusliittymässä. Ne tarjoavat näitä markkinoille ja kolmen kuukauden aikana teknisen standardin käyttöönotossa, jos nämä sovellusliittymät toimivat kaikkien markkinoiden kohdalla, silloin viranomaisten pitää antaa poikkeuslupa näille pankeille eikä näiden pankkien tarvitse kehittää mitään varajärjestelyä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pankkien pitäisi keskittää kaikki tarmoonsa erityisiin sovellusliittymiin ja tehdä läheistä yhteistyötä fintech-alan kanssa, jotta varmistetaan, että ne täyttävät molempien tarpeet täyttävät, jotta nämä tavoitteet saavutetaan silloin tarvitaan API-standardit, eikä niin, että jokainen pankki kehittää oman ratkaisunsa sovellusliittymästä. Olemme nähneet rohkaisevia merkkinä, merkkejä markkinatoimilta. He haluavat tehdä yhteistyötä tältä pohjalta, ja komission yksikkö on sitoutunut avustamaan niitä, kun ne pyrkivät kehittämään API-standardit, jotka täysin sopivat yhteen eh, toisen maksupalveludirektiivin ja muun EU-lainsäädännön kanssa, erityisesti mitä tulee yleiseen tietosuoja-asetukseen, joka tulee voimaan toukokuussa. Joten älkää odottako teknisestä standardilta yksityiskohtaista luetteloa vaatimuksista koskien sovellusliittymiä, vaan pikemminkin joukkoa sääntöjä, jotka luovat vahvan kannustimen kaikille markkinatoimijoille yhdistää voimansa ja kehittävät näin EU-laajuiset järjestelmät, jotka hyödyttää sekä yrityksiä että kuluttajia. Kiitos. Kiitos. Nämä on piru piilee yksityiskohdissa, mutta ainakin minun näkökulmastani tässä on tehty merkittäviä edistysaskelia, koska tässä on päästy eteenpäin sovellusliittymäasioissa, koska aikaisemmin komissio ei huomioinut näitä toivottomattomia seuraamuksia. Mutta kuunnellaan ensimmäinen esittelijämme Markus Fermeriä. Kiitos. Minua ilahdut muistuttaa, että meillä on jälleen kerran mahdollisuus keskustella maksupalveludirektiivi kakkosesta, koska viime viikolla saimme lukea kaiken näköistä lehdissä, varsinkin Saksassa. Tämä oli suuri aihe ja siellä kaikki sekoitettiin keskenään maksupalvelut, äh, tili, tietopalvelut ja kaikki mahdollinen. Haluaisin vain muistuttaa, että Euroopan parlamentille, kun neuvoteltiin PSD2, oli kysymys siitä, että saataisiin aikaan tällainen, tällaiset yhtenäiset edellytykset kaikille niin, että voi olla kilpailua, mutta samanaikaisesti huolehditaan ja varmistetaan se, että tietosuoja ja kuluttajaturva säilyvät. Ja tämä on PSD2 kattava tavoite. Joten kaikki ne, jotka levittävät näitä kauhutarinoita, Google ja Facebook esimerkiksi, esimerkiksi Saksassa sanottiin, että jatkossa kaikki tilitiedot ovat esimerkiksi Googlen käytettävissä. No, tämä ei todellakaan ole totta. Ja mitä argumenttien laatuun tulee, niin se oli todella heikkoa. Minä olin hämmästynyt, sen sanon ihan suoraan, siitä, että meidän libevaliokuntamme joka käsitteli myös tätä asiaa, sitä, että onko PSD2 yhteensopiva tietosuoja direktiivin kanssa. No, kyllähän taatusti komissio on huolehtinut siitä, että tietosuoja edellytykset ovat täyttyneet. En usko, että komissio ehdottaa jotain, mikä ei noudata eurooppalaista lainsäädäntöä. No, mutta tässä talossa sitä käsiteltiin joka tapauksessa, mutta pyydän sitten nyt ehkä vielä kuitenkin kysymy- vastauksen tähän komissiolta. Parlamenttina, kun puhutaan kuluttajaystävällisyydestä, Tärkeää on se, että pankki ei päätä sitä, että toimiiko maksupalvelu vai ei, vaan minä kuluttajana, kun minulla on lasku, jonka haluan maksaa vaihtoehtoisella maksutavalla, että näin voin toimia ja että se toimii myös kohtuullisessa ajassa. Ja olen kiitollinen siitä, että komissio tarttui tähän. Se oli yksi vaatimus, joka meillä neuvottelutiiminä oli komissiolle. Mutta minulla on vielä yksi lisäkysymys. Te sanotte, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset sitten loppujen lopuksi eh, määrittelevät tämän vapautuksen. Onko se varmaa, että se tapahtuu sitten 28 jäsenvaltiossa samanlaatuisesti niin, että meillä ei ole sitten yhtä jäsenvaltiota tai jotain pienempää jäsenvaltiota tai jäsenvaltiota, jotka ovat erityisen avoimia ei se ei liity jäsenvaltion kokoon silloin, niin että siellä sitten olisi paljon helpompaa saavuttaa tämä vapautus tai että se ei sitten jossain toimikaan kunnolla, niin että voidaanko todellakin varmistaa se, että PSD 2 edellytyksiä noudatetaan. Ja sitten viimeinen kysymys, mehän puhuimme siitä, että me parlamentin tai me parlamentin valtuuskuntana halusimme myös ottaa esiin kysymyksen, joka liittyy suurasiakkaisiin ja siihen, että ne voisivat äh, saada vapautuksen tästä asiakkaan vahvasta tunnistamisesta. Joten äh, eihän äh, esimerkiksi sama liittyy matkojen varaamiseen, on ryhmämatkoja, on yksittäisiä matkoja ja sitten esimerkiksi pääosastossa varmistetaan äh, niin, että esimerkiksi sanotaan että vaikka, että komission, äh, komissiossa voidaan varata ryhmälle matka vai pitääkö jatkossa aina yhden yksittäisen se varata, äh, koska se ei onnistu siihen ei saada poikkeusta. No, mutta ajatellen nyt esimerkiksi jalkapalloa, Bayern München on tänä päivänä Belgiassa ja niin edelleen, niin että eihän sielläkään jokainen pelaaja varaa yksittäin henkilökohtaisesti matkaansa, vaan se varataan koko joukkueelle. Mutta alkuperäisessä ehdotuksessa oli tämä asiakkaan vahva tunnistaminen mukana, joka ei olisi mahdollistanut tällaista ryhmävarausta Toki tietosuoja on, on tärkeä asia, me, se on meille priorisoitu asia, mutta tähän täytyy kuitenkin löytää sellaisia ratkaisuja, että, että elämä toimii jouhevasti. Näihin haluaisin vastauksen. Kiitos. Thank you. We will listen also. Kiitos ja me kuuntelemme luonnollisesti myös, myös pankkiviranomaisen ja EKPn näkemystä, mutta ensin käymme kollegoiden kysymykset lävitse ja sen jälkeen annamme sitten myös pankkiviranomaiselle ja keskuspankille. Seuraavaksi herra Ludvigsson. Tack för ordet. Kiitos puheenjohtaja. Komission piti varmistaa kolmansien tahojen tilaajille eh, mahdollisuus eh, saada eh, tilitiedot tai asiakastiedot. Mutta esimerkiksi 93 kohdassa maksudirektiivissä sanottiin, että teknisten standardien tulee olla teknisesti neutraaleja, niiden tulee parantaa kilpailua sekä antaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille maksupalvelumarkkinoilla. Olisi ikävä, jos hyvin toimiva äh, malli, äh, jossa ei ollut mitään vuotoja eikä muita, nyt sitten turhaan tavallaan lakkautettaisiin. Me olisimme olleet äh, valmiita hyväksymään sellaiset, että meillä olisi tällainen fallback-vaihtoehto, koska pankit eivät saa tehdä poikkeuksia tällaisesta ratkaisusta ja täytyisi huolehtia siitä, että asiakkaiden tilitietoja ei vaaranneta. Ja se, että suuryritykset voisivat jättää ulkopuolelle kilpailevia fintech-yrityksiä, jos puhutaan äh, maksupalveludirektiivistä, sen hengessähän on lisätä kilpailua ja luoda yhtäläiset mahdollisuudet. Olen lukenut äh, komission ehdotuksen ja mm, uskon, että meidän on palattava tähän asiaan vielä jokunen kerta. Kiitos. Thank you. Kiitos. Onko täällä kaikki, onko täällä vielä neuvottelutiimistä ketään, eli siirrymme käsittelyyn tai keskustelun ilman puhujalistaa. Edustaja Heis, Peres. Ensin Heis. Thanks very much, uh, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, kuuntelin ja arvostelin, mitä kollegat sanoivat. Ymmärrän, että komissio on viemässä loppuun tätä sääntöteksistä standardia ja tätä seurataankin suurella mielenkiinnolla. Ja kiinnostus on ollut esillä jo aika pitkään. Minä itse uskon, että tällainen Dedicated Interface-sovellusliittymä on paras tapa edetä ja tässä tarvittaisiin EU-standardi. Jos sitten tällainen vaihtoehtoinen otetaan huomioon standardissa, niin silloin on vakavia riskejä markkinoiden sirpaloituneisuudesta, josta meidän kaikkien pitää olla tietoisia eri toimielimissä. Se, että vaaditaan pankkeilta samanaikaisesti sitä täytäntöönpanevat tällaista varajärjestelmää, kun ovat jo toteuttamassa tällaista sovellusliittymää, voi olla pelote tavallaan pankkeja, jotka haluavat tällaisen yhteisen standardirajapinnan, joten meillä on siis pankkiunioni, niin sitten kun se on, niin meidän pitäisi pyrkiä standardoimaan pankkikäytäntöjä mahdollisimman pitkälle. Ja minusta hyvin toimivat avoimet rajapinnat olisivat turvallisin tehokkain tapa antaa varmistaa tietosuoja. Sitten olemassa oleva screen scraping metodi ei tarjoa kuluttajille samantasoista turvallisuutta. Se mahdollistaa sen, että toiset osapuolet saavat käsissä tietoa, joka ei välttämättä – liity tähän palveluun, mitä ne tarjoavat. Jos me, meillä on tällaiset sovellusliittymät käytössä ja sovelletaan sattumanvaraisia varajärjestelmiä, niin silloin se lyö tämän, estää tämän lopullisen tarkoituksena. Meidän pitäisi todella vakavissamme ottaa se, mitä pankkiviranomainen sanoi tästä sääntöteknisestä standardista. Hän teki selväksi se, että jos sanellaan tällainen varajärjestelyvaatimus, siinä mentäisiin juuri sen mandaatin yli, joka 97 artiklan mukaisesti on tässä maksupalveludirektiivissä. Haluaisimme kuulla kollektiivien, äh, kollegojen näkemyksiä ja komission näkemyksiä asiasta. Kiitos. Peres. Kiitos, permais Peres. Ähm, merci beaucoup. Kiitos paljon mielestäni. Tämä oli erittäin mielenkiintoista, että meillä on tämä valvonta meneillään, koska me olemme kaikki jo jonkin aikaan olleet työstäneet tätä, olleet liikkeellä ja lobanneet tätä ja on todella korkea aika nyt saada tästä vähän liikoja intohimoja pois tästä keskustelusta ja löytää konkreettinen ratkaisu, joka olisi elinkelpoinen. Se tarkoittaisi myös hyvää kilpailua, kykyä ja turvallisuutta. Kun puhumme sovellusliittymistä niiden teknologiasta se on, koska se on hyvä, ne ovat moderneja ja turvallisia, kun on kyse taas fallback optionista. Edeltäjäni siitä vastikään puhui jos ei se, sitä ole tiukasti raamitettu, niin siinä on riski, että tilanne jatkuu entin, entisellään nykyisellään. Eli se ei voi olla ensimmäinen myönteinen optio, kun on kyse sitten fintekiin liittyvistä huolenaiheista. Kyllä me voimme ymmärtää ne varsin hyvin ja ymmärrämme, minkä takia halutaan kehittää innovaatiota mutta olisi aika vastuutonta meidän taholta lähteä la- säätämään tästä lakeja jonkinlaisia asetuksia, jotka eivät olisi tarpeeksi turvattuja, mutta nousee myös esille kysymys silloin, kun nämä normit ovat astuneet voimaan, että toimeenpanevilla viranomaisilla toimivaltaisilla viranomailla on keinoja lähteä toteuttamaan tätä lainsäädäntöä, koska sehän liittyy periaatteessa luottamukseen, olipa kyse sitten pankeista tai, tai fintech-kehyksestä. Sen takia mielestäni yksi kysymys, joka tulee esittää komissiolle, on se, että miten voidaan tarkistaa näiden itse normien lisäksi se aikoo toteuttaa valvontaa, kontrollia ja että miten todella tätä haurasta tasapainoa lähdetään toteuttamaan niin kuin se itse sitä on ehdottanut. Thank you. I also... Kiitos. Muutama lisäkysymys myös minulta ja sitten kuuntelemme EBAta ja EKPtä. Se asia, mikä on tärkeä ymmärtää, on tämä poikkeus koska minä olen myös huolissani tästä äh, sovellusliittymästä ja haluaisin myös selvennystä siihen, miten komissio näkee sen, että EDPP liittyisi tähän identifikaation artikla 66 kohta 3 D, 67 kohta 2, jossa puhutaan siitä, että sai kolmas osapuoli saa vain sen informaation, että sen on mahdollista tarjota palvelunsa. No en lue tätä sen tarkemmin, koska te tiedätte tämän. Mutta siis kaikki optiot, eli siis miten tämä fallback jää tähän? Eli millä tavalla nämä riskit voidaan välttää tai se, että rikotaan lainsäädäntöä? Kaikkein tärkein on tämä poikkeus. Miten tämä poikkeus tähän fallbackiin Ymmärrän, että, että yrityksille on annettava tietyt poikkeukset, kun täytetään tietyt edellytykset. Mutta toivon kuitenkin että tämä on tarpeeksi kunnianhimoinen niin, että tämä sovellusliittymä on tarpeeksi hyvä ja että pankit äh, kykenevät saavuttamaan tämän, eikä ole kysymys vain äh, aikatauluista ja sen jälkeen äh, pakotetaan tämä tähän, mikä meidän mielestä, monien mielestä on turhaa. Entäs sitten, jos poistetaan tämä poikkeus, mikä on se mekanismi? Onko tästä ex-ante-mekanismia? mekanismia vai miten toimitaan? Onko meillä siis tarpeeksi hyvä mekanismi, jolla voimme luoda vahvan kannustin mekanismin, joka toisi sen mukanaan sen lopputuloksen, jonka me haluamme saavuttaa. Eli avoimuus, kilpailukyky, turvallisuus ja samanaikaisesti meillä on tämä Dedicated Interface-sovellusliittymä. Joten onko meillä sellainen mekanismi, että saavutamme sen tavoitteen, minkä me haluamme, että me vain sanota, että on tällainen mahdollisuus, mutta se ei kuitenkaan tule toimimaan. Ja luonnollisesti toivon, että komissio vastaa, että toki tämä toimii, mutta myös muilta haluaisin sen kuulla. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Lähtisin tästä varausmekanismista, fallback-mekanismista. Minulla on sellainen vaikutelma, että monet puhujat ovat sitä mieltä, että tämä olisi joku helppo valinta fintech-alalle käyttää sitten tällaista varmistusvaihtoehtoa, jos on käytössä. Ei näin ole. Me kyllä hyväksyimme täysin pankkiviranomaisen ehdotuksen, että tästä tulisi käy, olisi lakista, että on tällainen oma öö, öö, parajapiitto, mutta sen pitää olla niin hyvä ja markkinatestattu mekanismi, että olisi myös tämä varmistusvaatimus voidaan poistaa niin, että tiedottaminen kommunikaatio tapahtuu vain API-sovellusliittymän kautta. Sehän olisi meistä kaikista paras mekanismi, jonka myös lainsäätäjä ei päättänyt kieltää screen scraping teknologia. Jos pankki haluaa, valitsee, että pääsy verkkopankkitoimintaan vain tapahtuu näin, niin meidän pitää hyväksyä tämänhetkinen lainsäädännön tila. Me työnsimme asiaa hiukan väkisin eteenpäin. Sanoin, että pankilla on valta asettaa sanella tietty sovellusliittymä fintech-alalle, koska silloin kun tällainen sovellusliittymä tarjotaan, niin se on silloin lakisääteinen. Me hiukan tässä painostimme tätä asiaa toisessa maksupalveludirektiivissä toivoen, että voisimme nopeuttaa prosessia ja siirtymävaihetta ja siirryttäisiin standardoituun EU-aluiseen sovellusliittymiin. Miten tämä kaikki sitten täytäntöön pannaan? Kysymys tuli esille siitä, miten saamme johdonmukaisen soveltamisen aikaan tämän poikkeusluvan kautta. Ennen kuin kansalliset viranomaiset myöntävät poikkeusluvan, niin sen pitäisi ensin kuulla Euroopan pankkiviranomaista, jonka pitäisi sitten varmistaa, että johdonmukaisuus toteutuu. Sitten myös markkinatoimijat valvovat tilannetta, jos erityinen sovellusliittymä on synnyttänyt poikkeuksia, mutta ei toimi to- toisille palveluntarjoajille ja ne voivat sitten valittaa asiasta. Ja loppujen lopuksi me komissiossa meidän pitää varmistaa se, että kansalliset vastuuviranomaiset täyttävät vaatimukset PSD2 ja sääntelytekniset standardit, mikä tarkoittaa sitä, että poikkeus voidaan myöntää vain, jos markkinatoimijat ovat tähän tyytyväisiä. Me haluamme siis markkinatoimijoiden kokoontuvan yhteen ja tekevän yhdessä työtä API-standardeista, joista tietävät, että ne toimivat molemmin puolin. Sitten kysymys tietosuojasta. Tietenkin kuuma, kuumasti keskusteltu kysymys. Olemme tästä tehneet paljon työtä hiljattain työryhmässä jäsenvaltioiden kanssa, jossa keskustelimme juuri minkälaisia vaikutuksia syntyy näistä prosesseista, jotka pitää ottaa käyttöön, jotta PSD toimii. Ja meillä on ratkaisuja olemassa. Olemme tutkineet tätä asiaa myös juridisen yksikön kanssa. On perusteita, jotka mahdollistavat sen, että tietoa voidaan siirtää pankkien ja kolmasen osapuolten välillä. Tämä tietysti pitää hoitaa niin, täydessä avoimuudessa ja kuluttajien suostumuksella. Jos joku ei halua käyttää maksujen toimeksiantopalveluja tai muita palveluita, ei, hänen tietojaan ei yhtään siirretä. Ja valtavaa edistystä on saatu aikaan verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen, koska mukana otettu käyttöön myös sakkoja. Kolmannet maksupalvelujen menettävät lupansa, jos eivät täytä tiukkoja vaatimukset PSD 2, joka myös rajoittaa tiedon määrää, jota ne voivat saada ja varastoida esimerkiksi maksutoimeksiantopalvelut tarkoitusta varten eivät voi helposti siis varastoida näitä tietoja ja säilyttää näitä ikuisia aikoja. Sitten viimeinen kohta, johon vastaisin, liittyy yritysmaksuihin. Toivottavasti ei tässä unohtunut mitään kohtia minulta. Tässä e, olemme aikaisemmin ehdotetut ehdotuksia, voitaisiin antaa poikkeuslupaa yritysmaksuille. Tämä herra Ferber otti tämän kysymyksen ja se on siis jo hoidettu. Sitten vielä yksi asa valvottu pääsy tietoon ja miten tunnistetaan kolmannet palveluntarjoajat. Tästä te tullaan tekemään vielä jatkotyötä toisen tason lainsäädännössä ja ehkä kollega pankkiviranomaisista voisi jotakin tästä sanoa. niin tämä tunnistamisvelvoite, se löytyy myös tästä sääntelyteknisestä standardista, kyllä. Kiitos. Good morning. Um, thank you very much uh, for giving us the time. Huomenta, kiitos, että annatte meille aikaa. Pankkiviranomainen on iloinen siitä, että saamme tuoda näkemyksemme tähän, vaikkakin onneksi olemme siinä tilanteessa, että EBA ei ole valvonnan kohteena, vaan ennemminkin komissio. Eve on työskennellyt tämän parissa kaksi vuotta. Kaikki täällä huoneessa varmasti ovat hyvin kiinnostuneita ja haluavat, että päästään eteenpäin tässä. Eli kansallisten viranomaiset Euroopan unionin jäsenvaltioissa ovat valmiit prosessoimaan ja hallinnoimaan näitä applikaatioita niin, API-sovellusliittymiä niille, jotka ovat valmiita tähän tammikuusta lähtien. Eli me odotamme nyt tätä paperilla olevaa tekstiä, emme ole sitä nähneet, joten on hieman vaikea arvioida niitä tarkistuksia, joita komissio esittää, koska kuten sanoitte, piru piilee yksityiskohdissa, emme tiedä mitä tähän välttämättä tulee. Kaksi kolme asiaa, joita komissio jotka komissio juuri äsken mainitsi nyt ja, ja tuossa aloituspuheenvuorossaan. Jos me nyt ymmärsimme tämän oikein, niin tulee poikkeus tähän varausmekanismiin. Ja se on menossa oikeaan suuntaan, koska EBAlla oli vahvat varaukset tätä varausmekanismia vastaan, koska se voisi tarjota vääränlaisia kannustimia liittyen API-liittymien eh, API-perustamiseen. Eh, Joten jos ymmärsimme oikein, niin kansalliset viranomaiset eh, ovat sellaisessa asemassa sitten, että ne voivat päättää, annetaanko tällainen poikkeus vai ei. Ja tässä on itse asiassa kaksi asiaa. Vaikuttaa siltä, että tämä yhteensopivuus lähtee pois rahoituslaitoksilta. Ja eikä tämä nyt ole se, miten varainhoitoasetuksen pitäisi toimia tässä, koska silloin kuormitus tai taakka on kansallisilla viranomaisilla, jotka myöntävät oikealla ja hyvällä tavalla nämä poikkeukset niin, että markkinat kykenevät toimimaan. Joten meidän täytyy katsoa yksityiskohtaisesti, miten tämän on tarkoitus toimia. Mutta tämä on yksi asia, jonka saatamme no-, nostaa esiin. Sitten toinen liittyy pankkiviranomaisen rooliin. Jos ymmärsin oikein, komissio on vaalinut, että kansalliset viranomaiset joutuvat kuulemaan pankkiviranomaista ennen kuin ne myöntävät poikkeukset nämä no, täytyy miettiä todellakin sitä, että millä tavalla yhtäläisesti Euroopan unionissa nämä poikkeukset myönnetään. Joten äh, pankkiviranomaisen äh, rooli tässä on ihan järkevä. Siis se, että täytyy, mitä sitten ikinä tarkoittaakaan se, että on konsultoitava, on kuultava pankkiviranomaista. Onko meillä toimivaltuuksia pakottaa mitään päätöksiä, jos jokin kansallinen viranomainen ei tee tiettyjä asioita tietyllä tavalla? Ja tämä poikkeus, arvioida se, että annetaanko poikkeus vai ei, meidän täytyy olla hyvin selkeitä siitä, mitä kansalliset viranomaiset arvioivat tai EBA e arvioi. Onko kysymys RTSn turvallisuusnäkökulmasta? Se on sellainen asia, jota voidaan tehdä yhdessä. Tästä tulee aikamoinen hallinnollinen taakka ja onko kansallisilla viranomaisilla sitten tarvittava määrä esimerkiksi henkilökuntaa tehdä tämä koska saattaa olla hyvin pitkä, iso määrä api jota täytyy arvioida. Mutta mitä arvioidaan? Onko se vain pelkkä turvallisuus vai äh, onko tämä vielä tärkeämpää TTPille siitä, että on jotain ongelmia turvallisuuden kanssa tai että tämä sovellusliittymä ei ole äh, saatavilla sillä hetkellä? Ja mikä on, miten pitkälle kansallinen viranomainen kykenee arvioimaan IT-mekanismeja siinä ja onko henkilökunnalla myös se asiantuntemus ja pätevyys arvioida. Tämä IT-arviointi ei ole pelkästään turvallisuusarviointi. Eli nämä ovat nyt ensimmäiset ajatukseni. Riippumatta siitä, missä muodossa säätelytekniset standardit hyväksytään, niin me olemme valmiita auttamaan pankkeja luomaan nämä APIt. Ja odotamme, että saamme kirjallisena komission ajatukset siitä, mikä apeiden rooli tulee olemaan. Olisi hyvä, jos nämä muutokset, joita ehdotetaan, ehdotettiin komissiossa jo toukokuussa, jossa pyritään apeita toimittamaan nämä muutokset, koska tämä voi aiheuttaa suuria muutoksia nimenomaan APIille että kansallisille viranomaisille. EKP. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää neljä lyhyttä kommenttia. Ensinnä luonnollisesti noudatamme lainsäädäntöprosessia ja odotamme prosessin lopputulosta. Toinen huomio Olemme tyytyväisiä Euroopan komission tekemään muutosehdotukseen. Meistä se palvelee kilpailun ja innovaation tavoitetta. Kolmas kommentti liittyy siihen, että olemme tyytyväisiä komission muutosehdotuksesta senkin takia, että uskomme, että sitä kautta saadaan kannustin markkinatoimijoille, erityisesti pankeille ja fintech-yrityksille, löytää konsensus käytännössä? Minkälaiset käytännön olosuhteet tarvitaan, jotta voidaan kehittää yhdennettyjä ma- maksutoimeksiantopalveluita? Tai toisin, toisin sanoen, vo, miten voidaan määritellä käytännön olosuhteet, joissa API-sovellusliittymä on hyvä sellainen. Ja mielestäni kysymys, jonka te teitte, kuinka pitkälle voimme luottaa siihen, että mekanismi, jota on ehdotettu, on myös tehokas ja vie markkinoita kohti standardoituja rajapintoja, on todellakin relevantti kysymys. Juriset puitteet ovat välttämättömät, se on ihan selvä, mutta siltikin vielä tukeudutaan markkinoiden kykyyn ja eri toimijoiden kykyyn sopia – siitä, minkälaisia käytännön olosuhteita, edellytyksiä tarvitaan, jotta API on hyvä API ja minkälainen var, varmistusjärjestelmä mahdollisesti tarvitaan. EKPssä vähittäismaksuneuvoston yhteydessä, jota, jossa kaikki markkinaostot ovat mukana, myös Euroopan komissio, niin Tämä elin on nyt tehnyt työtä vuoden ajan, yrittänyt määritellä nämä olosuhteet, jotta, ja hyvää edistystä on saatu aikaan, mutta emme ole vielä työn lopussa. Me jatkamme työtä varmaankin yhdessä komission kanssa ja haluamme tukea markkinatoimijoiden ponnistelua, jotta ne saavuttavat konsensuksen käytännön edellytyksistä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Sain Foxilta kirjallisen kysymyksen, hän ei ole läsnä, mutta voimme tehdä tässä poikkeuksen. Luen sen teille. Maybe also Marcus, you were, I don't know, you wish to come back. Yes, yes, exactly. Ja sen jälkeen annan vielä esittelijälle puheenvuoron. Edustaja Fox olisi luonnollisesti halunnut kopion komission lopullisesta tekstistä – sitten kolme kysymystä. Miksi komissio menee eh, eteenpäin tämän niin kutsutun varausmekanismi plussan suhteen? Se ei sinällä järkeä molemmille järjestelmille. Jos jossa olisi parempiakin vaihtoehtoja. Voisiko komissio selittää, miksi sen usko, että tarvitaan tällainen kumulatiivinen 150 000 limitti, kun käytetään kontaktless-maksuja. Me olemme käsitelleet tätä asiaa aikaisemmin ja se poistettiin silloin tekstistä. Voiko komissio myös sanoa, miten kansalliset viranomaiset arvioivat, että ollaanko täytetty edellytykset sille, että ei tarvita varausmekanismia ja mitenkä nämä vaatimukset täytetään. Nämä olivat herra Foxin kysymykset ja nyt sitten Markus Ferber, ole hyvä. Kiitos, kiitos sitä, että vastasitte myös minun kysymyksiini. Viimeksi te ette niin tehneet. Eli tämä on jo parannus sinällään. Nähtävästi EBAN ja EKPn ja komission kesken nähtävästi on ollut ristiriitoja, joita me emme voi ratkaista. Me voimme ensin päättää vain, että tästä asiasta sen jälkeen, kun me saamme RTSstä tekstin eteen, me voitko te sanoa jotain aikataulusta vielä – mutta jos ajatellaan parlamenttia ja se, mitä te täällä kuulitte, niin, kuulitte, niin minusta ainakin näppituntumalla sanon siinä, että me olemme hieman liikahtaneet eteenpäin, mutta että pankkiviranomainen ei ole tyytyväinen. Eli siis mikä on aikataulu, koska markkinat haluavat tietää, mitä tulevan pitää. Ja haluaisin myös sanoa, että kaikki ne, jotka valittavat eh, screen scrapingista ja monista muista asioista, niin se on mahdollista. Ja niin kauan kuin PSD2 ja RTS ei ole vielä voimassa, niin paljon enemmän on mahdollista kuin sitten sen jälkeen. Eli voin vain vedota, että ne, jotka tässä vitkastelevat, jo, tukevat sitä, että me saamme vähemmän tietosuojaa ja vähemmän kuluttajasuojaa. Haluan vain sanoa, että PSD2 laadittiin juuri sen vuoksi, että voitaisiin sulkea oikeudellinen porsaanreikä. Ja lopuksi vielä tänään, vaiko eilen, muistaakseni, oliko se nyt komissio vai EKP, joka teki lehdist, antoi lehdistötietoteen, että tämä niin kutsutut instant-maksut, äh, eli tällaiset sekunnissa menevät siirrot, joten se ei kestä enää päivää, vaan sekunnin Eli käymmekö tässä jo menneen maailman keskustelua, koska nähtävästi ihan uudenlaiset, erilaiset maksujärjestelmät ovat tulossa, jos ei tarvita välittäjää enää ollenkaan, jossa minä tilin äh, omistajana voin sekunnissa äh, siirtää rahoja. En tarvitse maksukorttia, en tarvitse shekkejä, en tarvitse yhtään mitään. Joten äh, käymmekö tässä nyt jo menneisyyden keskustelua, koska tulevaisuus näyttää erilaiselta. Tämän halusin nyt sydämeltäni saada. Nämä äh, kehityskulut digitalisoidussa maailmassa ovat huomattavasti nopeammat kuin meidän keskustelumme teknisistä standardeista. So, uh... Kiitos. Komissiolle viimeinen äh, mahdollisuus huomauttaa ihan nopeasti. Minä en myöskään saanut selkeää täyttä vastausta minun kysymykseeni siitä, kuinka tämä poikkeus ei ole käytännössä käytettävissä tällaisena valtavirta vaihtoehtona. Eli tästä nyt on tullut eri markkinaosapuolten kissanhännän vetoa. Ja tästä vaihtoehdosta on tulossa liian monimutkainen ollakseen tehokas. Olkaa hyvä. Okay, thank you very much. Uh, we, we don't... Rapporteur said it's crucial, of course, sir. The timing issue. Okay, yes. Let, let me start with the timing. Uh... Niin, lähdetään ajoituksesta. Me odotamme, että tämä hyväksytään 27. marraskuuta ja julkaisemme sitten asiakirjan. Se on saatavilla kaikilla kielillä. Voitte alkaa tehdä työtä sen pohjalta välittömästi. Teillä on nyt kolme kuukautta, jos tarvitsette vähemmän, niin tyytyväisiä olisimme, mutta toisaalta ymmärrämme kyllä, että haluatte olla tutustua asiaan. Mitä tulee poikkeuksiin koskien varmistus, fallback-vaihtoehto, pääperiaatteena on oikeastaan se, että jos joku on mahdollista kolmansille maksupalvelun tarjoajille – että voit osa- käydä verkkopankkiyhteyksiä hyväksi, niin sen pitäisi olla myös API-sovellusliittymän kautta mahdollista. Ne pitäisi korjata toisiaan. Jos pankit tarjoavat äh, sovellusliittymiä, jotka mahdollistavat sen, että kolmannet maksupalvelutarjot voivat toimia, niin ei ole mitään oikeutta käyttää verkkopankkiliittymää, mutta jos tilanne heikkenee ja tulee mahdottomaksi, niin kuin aikaisemmin on jo ollut. Silloin kansalliset viranomaiset, vastuuviranomaiset joutuvat vetämään pois poikkeusluvan ja pankit kahden viikko, niillä on kaksi viikkoa aikaa vetää pois poikkeuslupaa ja sitten pankit joutuvat joko palauttamaan hyvin toimivan sovellusliittymän, se olisi kaikkien etujen mukaista, tai joutuvat maksamaan tai joutuvat laatimaan, rakentamaan varmistusvaihtoehdon, fallback-vaihtoehdon. Miksi menemme eteenpäin tällaisella fallback-vaihtoehdolla? Tämän kysymyksestä herra Fox. Tässä tarkoituksena on että jos fallback-mekanismia ei ole, koska poikkeuslupa on pankille myönnetty ja sitten sovellusliittymä ei toimi, kunnes jonkinlainen toimiva sovellusjärjestelmä on saatu aikaan, niin ratkaisu pitää löytyä. Ja tämä liittyy 115 kohtaan 5 eh, PSD-direktiivissä, jotta sitten tämä TTP, toisen, toisen maksupalvelun tarjoaja, voi tunnistaa itsensä ja kertoa sääntelyviranomaisille ja asianmukaiselle pankille tästä poikkeuksesta menettelytavasta. Tämä on siis edelleen täysin poikkeuksellista ja täysin pankkien käsissä varmistaa, että tällaisia asioita ei tapahdu. Me emme halua mitään screen scrapingia, mutta meidän pitää luottaa tässä pankkien yhteistyökykyyn, kun laaditaan näitä sovellusliittymiä ja varmistetaan, että tällainen ei tapahdu. Kiitos. Dedicate. Kiitos. Meidän täytyy vielä käyttää muutama minuutti vielä toiseenkin kohtaan, joka on RTS liittyen korttimaksoihin IFRn alaisuudessa. Pyytäisin, että komissio, vai me parlamentista, koska meillähän on teksti tästä. Haluatko, että sinä, että he aloittavat komissiolle? Thank you, Chair. Honorable members, I will be very brief. Kiitoksia. Puheenjohtaja, puhun ihan lyhyesti. Haluan vain korostaa. Meillä oli ensimmäinen käsittelykokous jo 20. kesäkuuta ja teksti, joka komissio hyväksyi, tapahtui 4. lokakuuta. Tässä seurasimme juuri sitä, mistä olimme keskustelleet silloin aikaisemmin, joten pääkysymyksenä tässä on saada sääntelytekninen standardi, joka, jonka kautta täytäntöön pannaan toimitusmaksuasetuksen vaatimuksia maksukorttijärjestelmissä ja prosessointiyksiköt ovat tästä riippumattomia. Tässä päätarkoituksena on saada kilpailua peliin tähän osaan maksu, korttimaksujärjestelmä, joka on ollut kaikkein kalleinta käytännössä, kallein osa käytännössä, ja tarkoitus saavutetaan, kun estetään vert, vertikaalisti koordinoituja korttijärjestelmiä. Tämän takia poliittinen päätös tehtiin toimitusmaksuasetuksesta, jotta saadaan toimiva erotus mm, käsittelyyksikköjen ja korttijärjestelmien kanssa. Tämä hyödyttää sekä pankkeja että vähittäissektoria. Ne voivat nyt vapaammin, vapaammin valita käsittelyyksikkönsä transaktioitaan varten. Enemmistö Euroopasta yksiköistä on jo toteutunut tietynlaista erittelyä. Mitä, missä sääntelytekninen standardi auttaa, se varmistetaan, että lähesty, lähestymistapa on samanlainen, harmonisoitu koko alalla ja otetaan käyttöön myös vastuuviranomaisten valvonta tähän prosessiin. Mielemme vastaamme mahdollisiin kysymyksiinne ja haluamme teiltä hyväksynnän, jos sekä komissio että parlamentti asiasta sopivat. Silloin toivottavasti tammikuussa voimme alkaa täytäntöönpanna tätä käytännössä. Rapporteur. Esittelijä. Kiitos ihan nopeasti. Me kävimme intensiivisen keskustelun järjestyspoliittisista asioista ja sillä tavalla, miten komissio on erotellut nämä asiat toista riippuma henkilökunnan riippumattomuustutkimuksessa esimerkiksi ja yrityksen yrityksessä työskentelevien osallistuminen erilaisiin palkintojärjestelmiin. No, Meillä on hyvin tiukka kilpailulainsäädäntö ja täytyisikö meidän huolehtia siitä, että loppujen lopuksi olisi vain kaksi tällaista luottokorttijärjestelmää, eli nämä kaikkein suurimmat, ja silloinhan me työnnämme kaikki muut pois Euroopan markkinoilta. Ja haluaisin komissiolta arviota tähän, miten käy other um, colleagues uh, on... Onko muita kollegoita? Ulle Ludvigsson, ole hyvä. Tack för ordet. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä komission kolmesta tarkistuksesta ja EBAn standardeista. Se, että erotetaan korttijärjestelmä ja tämä käsittelyyksikkö tässä asetuksessa on selkeitä vaatimuksia korttimaksujärjestelmille ja, sitten, ja käsittelylle, että niiden täytyy olla riippumattomia järjestöistä ja päätöksentekoprosessista. Olen iloinen, että komissio teki nämä tarkistukset, koska se on sen mukainen, että voidaan parantaa kilpailuja markkinoilla. Ja se tulee olemaan erittäin tärkeää tulevaisuudessa. Thank you. Um, do we have others? Could get the the EBA, but no, no, no. no, no, no. It's, uh, it's adopted. So if I don't see other colleagues... Jos ei tässä ole muuta kollegoita, haluaako joku muu vielä puheenvuoron? IFR-delegoidusta säädöksestä muussa tapauksessa Tästä tekstistä ei nähtävästi ole enempää sanottavaa. Kukaan ei vastusta. Näin ei näytä olevan. Haluaako komissio vielä sanoa jotain? Komissio, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, indeed to... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin haluaisin vastata herra Felberin kysymykseen. Hän sanoi, että jos tiukasti tulkitaan kilpailusääntöjä, ovatko ne tässä oikeassa paikassaan ja miten tämä sitten vaikuttaa korttijärjestelmiin, kun tarkastelemme verkkoja, no, korttijärjestelmä, miten niitä on kehitetty. Jo vaikutusarvioinnin yhteydessä silloin pohdittiin, mikä on markkinatilanne, tai tarkasteltiin sitä, ja Euroopan bisnespuoli oli jo tehnyt oman aloitteensa SEPA-maksujärjestelmän yhteydessä jo vuonna 2009 on alkanut täytäntöönpanna jonkinlaista erottamista jo itse käytännössä ja odotamme, että tämä liittyy erityisesti kansainvälisiin isoihin järjestelmiin, jotka eivät ole vielä samantyyppiseen täytäntöönpanoon ryhtyneet, mitä tulee riippumattomuuteen ja erotteluun. Ja sitten vastuusääntelyviranomaiset ovatkin olleet yhteydessä näihin kortti palvelimiin, joten emme ole kuulleet mitä, mistään ongelmista heidänkään puoleltaan. Varmaankaan tämä ei tee eurooppalaisten järjestelmien toiminnasta vaikeampaa, koska ne jo nyt itse ovat toimineet viime vuosina, jotta saataisiin aikaan jonkinlainen erottelu toiminnoissa. Thank you very much. So... Kiitoksia. Me voimme lopettaa tämä tarkastelu vaiheen ja nyt tietenkin luemme huolella tekstit sääntötekstistä standardista, joka varmastikin sitten, jotka ilmeisesti esitellään silloin 27. päivä, ja toivottavasti tämä muotoilu on tarpeeksi selkeä, jotta voidaan ta- käsitellä tätä huolta, jonka otimme esille, joka tapauksessa näin on, niin tämä tulee. The that, uh... Tämä on tärkeä askel eteenpäin ja voimme käsitellä joitakin perusteltuja huolenaiheita. Me luemme ensin tekstin ja me arvioimme siitä sitten ja kiitämme komissiota, pankkiviranomaista ja EKPtä läsnäolostaan. Kiitos. We move to the vote, but I need my voting list. Okay.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 So meanwhile, let's have a test. Tällä välin testataan. Äänessä alkaa testiäänestys. So. What is the order? One? this is one. Where is two? The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyvä. Sitten aloitamme IFRS 9 tekstistä. Congratulations to the rapporteur. Tämä liittyy esittelijän nopeaan järjestyksen nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäkahdeksan puolesta 12 vastaan nyt hyväksytty. Onnittelemme sitten toinen kohta muista nopeista kysymyksistä. Hierarkia, vakuudettomat velkainstrumentit, Onnittelemme tässäkin nopeasta asian käsittelystä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy 44 puolesta 8 vastaan hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Sitten Jonas Hernandesin mietintö, EKPn vuosi, kertomus 2016. Pervans. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, todella pahoillani, että ne ryhmät, jotka ovat osallistuneet kompromissien laatimiseen ihan viime hetkellä – jälleen kerran pyytävät erillisäänestystä ihan viime hetkillä moniin tarkistuksiin, jotka on jo, ne tarkistukset sisältyvät jo kompromisseihin. Eli ovat ensin osallistuneet kompromissien laatimiseen ja sitten haluavat erillisäänestykset omista tarkistuksistaan. Sen takia minun ryhmäni pidättäytyy äänestämästä näistä tarkistusta, joista on pyydetty erillisäänestystä ihan viime sekunneilla, eikä se ole mielestäni kompromissin hengen mukaista. Thank you. Kiitos. Tämä pannaan merkille sitten kompromissi. A puolesta, anteeksi, su, niin tähän onkin suullinen tarkistus. ECR pyytää. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjä, Hylätty. Sitten kompromissi A ilmaisuus ja tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty 95 puolesta vastaan hy- hylätty 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan. Tarkostamme 97. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty sata puolesta vastaan. Tarkistamme. Ilmeisesti hyväksytty, kun äänestys on auki. Päättyy. Hyväksytty. 101 puolesta. Puolet vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa, koska... Hmm näyttää hiukan erilaiselta kuin äsken Saka. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 125 puolesta hylätty, sitten kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tarkistus 119 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 100 56 puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. Tarkistus 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 kuusi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 193 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamaan, se alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Anteeksi, tarvitsen yhden avustajan tänne. Pyydän anteeksi, että keskeytän teitä. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. compromise. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- tarkistus 307 puolesta vastaan. Tarkistamme 307 tuloksen äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi T puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi U puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi V pu- suunnan tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, anteeksi. Amendments, but yes. Haluan vain selittää tämän tarkistukseni. It's been adopted, but oh, you can write. Läpi meni, voit kirjoittaa kirjeen sitten kollegoillesi. Okei, okay. And, uh, uh, amendment. Tarkistus 362 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 364 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 368 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 370 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 372 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 372 tuloksena, jos Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 374 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kolme seitsemän 9 puolesta vastaan tyhjää. AB, kompromissi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 399 puolesta vastaan. Tarkistamme 399 tuloksen. Vote is closed. Äänestys päättyy tasapeli 23-23, hylätty siis. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 407 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 408 puolesta vastaan mielestäni hylätty, mutta me tarkistamme. S alkaa ja päättyy. 26 puolesta, 27 vastaan hylätty, kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 433 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 434 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 435 puolesta vastaan tyhjää, hylätty AG, kompromissi puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytyn kompromissi AH puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi AI puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 457 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi AJ puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi AK puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi AL puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 506 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 506 tuloksen äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 507 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi AM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 522 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 5 59 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kompromissi AN puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 532 puolesta vastaan. Tarkistamme 532. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. 535 puolesta vastaan tyhjää hylätty. AO-kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus. Viisi kuusi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty viitteet. on kappale viitteet yhtenä ryhmänä ykkösestä neloseen. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi ja kaksi, kolme, neljä samoja puolesta vastaan. Tarkistamme nyt alkaa tästä. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tarkistamme. Äänestys alkaa. Original text citations. Viite seitsemän alkuperäinen teksti. Still to colleagues to vote. If so they wish. I don't. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hy- hylätty. Sitten kahdeksan alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kymmenen puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Vote is closed. Rejected original text. Hylätty alkuperäinen teksti yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 10 10-13 puolesta vastaan hyväksytty. Yeah, no, exactly. 10 13, there are two. Kolmesta, kymmenestä kolmantoista, kaksi alkuperäistä tekstiä, 12 ja 13. Ei tarkastus 13. Siis vain kaksi, pieni ryhmä. Hyväksytty tarkistus 11 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 12 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 14 viitte puolesta vastaan tyhjää, EPP e vastustaa, hyväksytty. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti 15 viite puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan Tarkistamme. Äänestys alkaa tarkistuksesta 15. Vote is closed. Äänestys päättyy hylätty. 25-28 tuloksella hylätty. Sitten alkuperäinen teksti 5.16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 5.17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkist, alkuperäinen teksti 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 18 puolesta vastaan tarkistamme tarkistuksen 18 tuloksena nyt alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty 28 5.28. Sitten AP-kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AT puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkoitus 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi AU puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkoitus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty 38 puolesta vastaan. Tarkistamme 38, näet alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 2021 hyväksytty, sitten 39 puolesta vastaan Tarkistamme 39. Äänestys alkaa. Päättyy. peli hylätty. Kompromissi AV puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. A2V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 50 puolesta vastaan. Tarkistamme 50 sakaa. Päättyy. Hyväksytty. 26, 25 tuloksella hyväksytty. Sitten 54 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan. Tarkistamme 55 äänestys Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27-26 tuloksella. 56 puolesta vastaan. Tarkistamme 56. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty 26-25 tuloksella 57 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin alkaa. These all look very tight, these last votes. Tiukkoja tuloksia. Äänestys päättyy. Hylätty. 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 59 puolesta vastaan. Tarkistamme 59 sakaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 60 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Nimenhuutoäänestyksenä koko teksti muutettuna äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 40 puolesta, 7 vastaan, 7 tyhjää. Hyväksytty. Onnittelemme esittelijää Jonas Fernandesia. Uh, Sitten siirrymme seuraavaan lausuntoluonnos, joka koskee yleisiä sääntöjä ja periaatteita, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valtavat komissiota. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jo, Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kokonais äh, tätä muutetusta tekstistä äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 49 puolesta, neljä tyhjää. Ja sitten toinen lausunto, jossa äh, on kysymys paremmasta lainsäädännöstä, tarkistus 1, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 ja suullinen tarkistus siihen. Edustaja Lambert, olkaa hyvä. Mr. President, we oppose this, uh, Me vastustamme äänestystä tästä suullisesta tarkistuksesta, joka selkeästi heikentää tätä tekstiä niin pitkälti, että teksti ei merkitse enää yhtään mitään. Silloin kun kunnollinen avoimuus ei merkitse yhtään mitään, niin meidän ryhmämme vastustaa sitä, että äänestetään tästä suullisesta tarkistuksesta. Huomioin tämän. Joten äänestämme kompromissista kuusi Tarkistuksesta kuusi ilmansuullista tarkistusta puolesta vastaan. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niin, onko täällä joku ryhmän avustaja, joka käy painelemassa nappeja? Tämä on todellakin mielenkiintoista. Onko tämä uusi käytäntö tässä valiokunnassa? Illegal, No se ei todellakaan olisi hyväksyttävää. Olkaa selkeämpi. ECR. Niin, ECRn avustaja tai neuvonantaja kulki täällä painelemassa äänestysnappeja. Voitte kertoa mepeillen, että tehkää sitä tai tätä, mutta ette voi tehdä sitä hänen puolestaan. Mistakes have to be corrected by the MEPs and not by advisors. Puheenjohtaja, saanko tässä on nyt virhe meidän listassamme. Edustaja Osok ei puhu englantia, halusimme äänestää nopeasti. Äänestys on todella nopeaa tässä valiokunnassa, siitä on kysymys. Ihan vain äh, virhe. Jos tässä nyt halutaan kohtauksia järjestää, niin voidaan järjestää kohtauksia tärkeimmistä asioista. You don't have the micro. You don't have the micro. Mikrofoni päälle. Yes. Oh, we're, as a group we are on uh, very, very strong on every... Ryhmänä Meille avoimuus on hyvin tärkeä. Jos tehdään, nyt aletaan tappelemaan jostakin näin naurettavasta, Sven, kyllähän sinun pitäisi tehdä paremmin. Ja samoin sinun, Filip. Tämä on ihan rehellinen virhe äänestyslista. Täällä on meppi, jo. Edustaja Heijäs, siis sitten minä vielä sanon. Menettelyltä vasta puheenjohtaja. Saavutettiinko kynnys? Saavutettiinko tämä kynnys? Neljä ihmistä. Hmm suullisesta tarkistuksesta. Four greens. Okay. Niin, neljä vihreää. I accelerated because I, I saw... Näin, että neljä ihmistä vastusti. Olisin toiminut toisin, jos näin ei olisi ollut. Haluaisin sanoa, että tämä toi kovin ikävää. Ei ole hyväksyttävää, että kukaan muu kuin vastuullinen jäsen, jolla on tämä äänestyskortti, painaa nappia. No, ymmärrämme tämän syyn. Se ei välttämättä ole vastoin, mutta jos tämä tapahtuisi loppuäänestyksessä, niin minä ottaisin äänestyksen uudestaan. En halua, että yhtään äänestystä tässä valiokunnassa tehdään niin, että joku epäilee, että joku toinen kuin jäsen on painanut nappia. En nähnyt tätä itse, mutta tämä on selkeästi ei hyväksyttävä, eikä tätä, tämä saa toistua. Täällä on tulkkaus. Jos ryhmä haluaa, että tämä tehdään hitaammin, kiinnittäkää huomiotanne ja silloin minä kerron teille uusiksi kaiken. Joten jos teillä on ongelma teidän äänestyslistojenne kanssa, niin silloin te voitte ne kommunikoida ja voitte ilmoittaa ja voitte yrittää myös informoida kaikki teidän jäsenenne. Mutta Siis tällainen ei ole hyväksyttävää, että joku äänestää jäsenen puolesta. Me äänestämme nyt uudelleen tarkistuksesta kuusi ilman suullista tarkistusta. Äänestys alkaa. Yeah, the vote is closed. Äänestys päättyy. Se on yhä vielä hyväksytty. Kompromissi B puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10 ja suullinen tarkistus puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta, vastaan Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18. Suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan. Anteeksi, täytyy tarkistaa. Tämä ei nyt ollut selvää, mitä minä näin. Eli 22, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti ei, ei, siitä ei tarvitse äänestää. Tarkistus 23 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 23 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tekstinä ei muutettuna nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 47 puolesta, ei vastaan ja kuusi tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt sitten seuraamme kohtaan 15 vuosikertomus äh, Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta esittelijä Ludek Niedemeyer. Oletteko te valmiita? Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tarkistetaan 18 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus. Tämä on siis hyväksytty. Nyt äänestämme tarkistuksesta 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 20 puolesta, vastaan, tarkistetaan, 20, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan. 89. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys on alkanut. Äänestäkääpäs nyt. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 100. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 vastaan 26 puolesta hylätty. Ja sitten nimenhuutoäänestyksellä teksti näin muutettuna äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 44 puolesta, 4 vastaan, 5 tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle nyt päätämme tämän aamupäivän kokouksen. Työ jatkuu iltapäivällä jälleen kello 2.30, puoli kolme.